Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Um, hyvät ystävät, hyvät naiset ja herrat, nyt ITRE-valiokunnan uh, kokouksen viimeinen uh, osuus on alkamassa. Kokous on alkoi eilisaamuna. Pahoittelen, etten itse päässyt tuolloin paikalle. Minä olin Euroopan talouskongressissa kahden päivän ajan edustamassa Euroopan parlamenttia ja nyt Meillä onkin sitten erityisen tärkeä esityslistan kohta käsittelyssä. ITRE-valiokuntana teollisuus- ja tutkimusvaliokuntanahan olemme vastuussa reaalitalouden tutkimus- ja innovaatiokysymyksistä muilta, muilla aloilla kuin maatalous ja kalastusala. Eli kaikki muu kuuluu meidän valiokunnallemme ja tunnemmekin suuren vastuun, erityisesti mitä tulee teknologian innovaatioihin, mutta toki myös muihin innovaatioihin. Tiedämme hyvin, että innovaatiot ovat paljon muutakin kuin teknologiaa. Yleisesti ottaen olemme vastuussa vastuuvaliokuntana, päävaliokuntana suurimmasta tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ohjelmasta Euroopan unionissa ja itse asiassa yhdestä merkittävimmästä ohjelmasta koko maailmassa. Tulevaisuudessa päätämme yhdeksännestä tutkimuksen puiteohjelmasta Horisontti Eurooppa, hieno nimi Horisontti Eurooppa. Äh, käsittääkseni äh, tämän koko vuosituhantemme loppuun asti, eli tämä tutkimushorisontti aina tuonne vuosituhannen loppuun asti. Nyt kuitenkin äh, Horisontti 2020 ohjelma on vielä käynnissä. Se on kahdeksas tutkimuksen puiteohjelmamme. Tänään meillä on hyvin erityisiä vieraita, ehkäpä kaikkein tärkeimmät eh, vieraat, eh, nimittäin komission jäsen Moidas tietenkin, ei ensimmäistä kertaa suinkaan, mutta yksi tärkeimpiä vieraita eh, tällä alalla. Tervetuloa komission jäsen Moidas Euroopan parlamenttiin. Tiede ja innovaatiot avoinna koko maailmalle on aiheemme ja maailmanlaajuiset haasteet ja valmistautuminen todella meidän Euroopan unionin yhdeksänteen tutkimuksen puiteohjelmamme ja komission sen muodossa tulee meille tästä tietenkin kertomaan. Tämä tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Euroopan parlamentin TOA-STOA-paneelin, äh, tutkimus- ja kehityspaneelin äh, kanssa. STOAn äh, ensimmäinen varapuheenjohtaja, edustaja Paul Rybich, edustaa täällä STOA. Joitain vuosia sitten hän oli STOAn ensimmäinen puheenjohtaja ja nyt hän on sen ensimmäinen varapuheenjohtaja. Haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi myös Science and Technologies in Society forumin perustajan, puheenjohtajan, herra eh, Koji Omin. Tervetuloa. So, we've got with us... On hienoa, että te olette täällä paikalla ja todella nyt siis Moedas, Ryby ja ö, ö, herra Omi. Ö, ähm, meille täällä ITRE-valiokunnassa on suuri kunnia saada järjestää tämä tilaisuus yhdessä STS-foorumin kanssa. Ö, ähm, teidän läsnäolessanne ja EITRE-valiokunnan ja STS-foorumin tavoitteethan ovat ihan samanlaiset, samansuuntaiset ja me pyrimme ratkaisemaan päivittäisessä työssämme tieteen ja teknologian sovellusten mukanaan tuomia haasteita. Kolmanneksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki osallistujat, kaikki valiokuntamme jäsenet ja Äh, avustajat äh, ja muut äh, Euroopan unionin toimielinten, kuten komission edustajat, komission sen Moidas on täällä tietenkin kaikkein tärkein komission edustaja, ja hänelläkin on sitten oma tiiminsä täällä tietenkin mukanaan. Kiitämme komission jäsentä. On hienoa, että vastasitte myönteisesti tähän ITRE-valiokunnan kutsuun osallistua tilaisuuteemme tänään. Todella Uusi horisontti Eurooppa-ohjelma ja sen kansainvälinen ulottuvuus ovat tänään aiheena. On hienoa, että kuulemme tänään teidän huomionne tähän liittyen. On aina hienoa, kun olette vieraanamme ja luonnollisesti tästä uudesta horisonttiohjelmasta käydään keskustelua Äh, tulevina kuukausina. Ensimmäistä kertaa varmaan urallani minä tässä nyt luen, äh, luen äh, tämän puheenvuoroni täältä paperista. Yleensähän puhun vapaasti, mutta olisin sanonut aivan samat sanat joka tapauksessa. Meillä on lähes kolme tuntia kokousaikaa tänään ja ohjelma on jaettu kolmeen paneeliin. Ensin tämä avausosuus, sitten kaksi temaattista osiota, jonka kunkin jälkeen on parinkymmenen minuutin kysymys ja vastaus, eli keskustelu vuorossa. Ja nyt antaisin ensin puheenvuoron herra Koji Omille, joka on STS-foorumin perustaja ja puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Hyvät herrat ja naiset, haluan puhua teille kaikille, jotka olette kokoontuneet tähän korkeantason konferenssiin, joka on, on saan Jetran, Japanin ulkomaankauppajärjestön ja Itrien valiokunnan yhdessä järjestämä. Ja Jerzy Busekin kanssa. Ja tämä on on kolmas konferenssi, joka meillä on Brysselissä Euroopan parlamentissa, ja jossa ja tämä myös kiitos tohtori Paul Rubichin. Olen Tiedeteknologiafoorumin johtaja, STS 1 puheenjohtaja. Sen vuosikokous on joka lokakuussa Japanissa Kyotossa. Ja foorumimme on suurin ja vaikutusvaltaisin tieteen ja teknologian kokoontuminen maailmassa. Ole, meillä on eri alojen huippujohtajia, jotka suorapuheisesti jatkavat näkemyksiä koskien ihmiskunnan tulevaisuutta. Tämä on jatkunut 15 vuotta ja tässä on Japanin pääministeri Abe Shinjo. Abe Shinjo, Japanin pääministeri, on sen kunnianarvoinen puheenjohtaja. Ja Kiotossa on vuonna 1400 osallistujaa 80 maasta, 15 Nobel-palkinnon voittajaa, 54 tiede- ja teknologiaministeriä ja 46 ja yliopiston rehtoria. Meillä oli myös yli 120 varttunutta johtajaa paikalla. Mukaan lukujen Royal Dutch Shellin johtaja herra Sakahibara. Japanin liiton johtaja tohtori Harry McKinlow. joka on Maltan kehitysjohtaja. Joo, Ja se Uchi Yamada, joka on Toyotan johtaja. Mainitakseni vain muutaman esimerkin. On tärkeää, että tämä on laajempi osanottajapiirre keskustelussa näitä kysymyksiä, jotka vaikuttavat ihmiskuntaan kokonaisuudessaan. Ja siinä suhteessa olen sitä mieltä, että foorumimme voi antaa arvokkaan panoksen globaalin johtajien verkoston avulla. Politiikka-alueella. Tässä konferenssissa esitellään EUn horisontti-ohjelman puitteet ensimmäistä kertaa. Tämä ohjelma – on avoin koko maailmalla ja kehittää tutkimustyötä ja innovaatioprojekteja globaalisti. Ja kumppaneita tulee kaikilta maailmasta. Tänään meillä on STS-formin maailmanluokan johtajia, jotka esittävät erilaisia näkemyksiä yhteisesti kiinnostavista teemoista. Mutta mikä tärkeää, täällä on myöskin korkeita Japanin hallituksen viranomaisia joukossamme, mikä asettaa Japanin sitoutumisen foorumiin ja yhteistyöhön Euroopan kanssa. STS-foorumi odottaa uusia mahdollisuuksia – jota uusi EU-ohjelma tarjoaa. Olen samaa mieltä, että kiitos laajemman verkosta vuoksi, globaalin verkoston vuoksi STS-foorumi on ihanteellinen jätessä asemassa osallistukseen optimaalisesti. Tämä tärkeä ohjelma hyödyttää ihmiskunta on erittäin kiitollinen EUn aloitteesta ja odotan stimuloivia keskusteluita ja hedelmällistä ohjelman täytäntöönpanoa tieteen ja teknologian kehittämisen alueella. Painottaisin myös sitoutumistamme this high, high level Tämä korkeatason konferenssi jatkuu joka vuosina. Pyydän teitä liittymään STS-foorumille kasvattamaan verkostoamme ja toivottavasti yhä useammat eurooppalaiset johtajat tieteen ja tiedepolitiikan ja teollisuuden parista liittyvät ja saapuvat Kiotoon tänä vuonna lokakuussa. Kiitos. Uh, thank you very much, uh, professor. Kiitoksia uh, professori tästä avauspuheenvuorostanne ja kiitoksia siitä, että olette ollut mukana järjestämässä tätä tärkeää foorumia, kun uh, arvioidaan uh, tieteen saavutuksia. Meillä on todella Äh, erinomaista yhteistyötä äh, STOAN ja muiden välillä ja olemme hyvin avoimia tekemään yhteistyötä. Ja äh, kiitoksia siitä, että tulitte ja puhuitte meille. Nyt ensin tämä yhdeksäs tutkimuksen puiteohjelma ja kansainvälinen yhteistyö on ensimmäinen aiheemme. Pääpuhujamme Äh, ovat äh, komission jäsen Carlos Moedas, joka vastaa tutkimuksesta, äh, tieteestä ja innovaatiosta. Ja nyt me ITRE-valiokunnassa myös jännittyneenä odotamme teidän ehdotuksianne tulevalle tutkimuksen puiteohjelmalle. On mielenkiintoista kuulla yhdestä kaikkein tärkeimmästä ehdotuksenne pilarista. Olkaa hyvä. Thank you, Thank you very much. Uh... President, my dear friend. Uh, Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja, hyvää ystäväni äh, Jirsi Busek. Äh, äh, on aina ilo olla täällä ITRE-valiokunnassa ja ähm, tuntea teidän tukenne, mutta tämä päivä on vielä erityisempi, koska täällä on todella hieno ryhmä ihmisiä paikalla, jotka uskovat avoimeen eh, tieteeseen. Kiitoksia Jirsi Busek ja tietenkin myös Paul Rybik. Te aivan alusta asti sanoitte minulle, että teidän täytyy tulla ja täällä minä olen puhumassa kaikille ITRE-valiokunnan jäsenille ja muille MEPille. Eh, kiitoksia myös puheenjohtaja Omi. Eh, on todella ilo, että olette täällä Euroopassa ja kuulla teidän viisaita sanojanne myös varaministeri Joshi Itolle toa haluaisin kiittää siitä, että hän on täällä, samoin varapääjohtaja Fumikatso Satu. Mm. Mutta haluaisin nyt aluksi sanoa niille, jotka ovat täällä, että tulevat Japanista, että jos oli mitään epäilystäkään kenenkään mielissä Euroopan ulkopuolella siitä, että me emme aseta tiedettä ja innovaatiota asialistamme huipulle, niin nyt ei mitään epäilystä enää ole, koska viime viikolla olemme tehneet ehdotuksen seuraavasta äh, tiede- ja innovaatiobudjetista, joka nousee sataan miljardiin euroon Roon seuraavassa puiteohjelmassa, niin kutsutussa Horisontti Eurooppa-ohjelmassa. Tämä on ensimmäinen kerta, että meillä on eh, ehdotus, jossa on kolme numeroa, 100, 100 miljardia. Tällaisen ehdotuksen teemme parlamentille ja se on erittäin hyvä asia Euroopalle. Ei pelkästään siksi, että tarvitsemme sitä, vaan koska se on osoitus muulle maailmalle, että me ähm, asetamme tieteen ja innovaation etusijalle ja äh, näinä vaikeina aikoina olemme todella pitäneet kiinni näistä velvoitteistamme. Äh, mielelläni katson taaksepäin ja katson sitä, mitä olemme tähän asti tehnyt. Jos katsotaan vuotta 2000, niin silloin meidän ohjelmamme oli 15 miljardia arvoinen. Ja nyt me olemme tehneet parlamentille e, ehdotuksen ja jäsenvaltioiden ehdotuksen sadasta miljardista. Ja se, mikä tekee minut iloiseksi, on se, että tiedän, että minulla on tämän parlamentin tuki. Tiedän, että minulla on tämän salin tuki takanani ja se on todella hienoa. Meillä on hyvin paljon työtä vielä tehtävänä ja haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että parlamentti on avoin tekemään kovasti työtä seuraavina kuukausina. Meidän kaikkien on tehtävä kovasti työtä jotta tämä onnistuisi. Ja erityisesti meidän on keskusteltava jäsenvaltioiden kanssa. Olen varma siitä, että saan teidän tukenne ja toivon, että saamme jäsenvaltioiden tuen. Kiitos kovasti teille. Mutta tämän ohjelman menestyksen syy, horisontti 2020 menestyksen syy ja sen, tai edeltävien puiteohjelmien menestyksen syy jos sitä pohtii, miksi olimme menestyksekkäitä, miksi pystymme tänä päivänä tekemään sadan miljardin ehdotuksen, mikä teki tästä ohjelmasta erilaisen. Ja se, joka on erilaista tässä, on henkilö, joka on varmaan myös täällä salissa tänään, professori Bourguignon, koska kaikessa siinä, mitä me teemme, ytimessä on avoimuus. Ja Euroopan tiedeneuvosto on tässä todellinen esimerkki tästä. Ollaan avoimia maailmalle. ja Jos katsotte avoimuutta ja katsotte sitä, mikä on avoimuuden tärkein ainesosa se on kansainvälinen yhteistyö. Jos ajattelette avoimuutta ja kansainvälistä yhteistyötä, niin ryhdyin pohtimaan sitä, miten tämä kaikki oikeastaan alkoi. Ja koskapa itse olen portugalilainen, niin en oikeastaan voisi olla täällä japanilaisten ystäviemme kanssa ajattelematta 1400-1500-luvun avoimuutta, koska minun maamieheni ensimmäistä kertaa menivät Japaniin ja 1000 1603 he julkaisivat ensimmäisen sanakirjan, eh, Japanin sanakirjan, jossa on japani ja eh, toinen kieli. Jos katsotaan tätä sanakirjaa, niin pääsee oikeastaan kaiken ytimeen ja tuon yhteistyön ytimeen jos ajattelet, että nuo ihmiset 1603 kirjoittivat tuon sanakirjan äh, asettaakseen rinnakkain portugalilaiset sanat ja japanilaiset sanat, mitä sitten 500 vuotta sen jälkeen äh, on tilanne? No tilanne on se, että meillä on vieläkin hyvin paljon yhteisiä sanoja ja me portugalilaiset ja japanilaiset äh, vielä käytämme näitä samoja sanoja esimerkiksi koppo, kuppi tai chabon, saippua portugaliksi tai candeia, joka on lamppu portugaliksi tai kappa, joka on takki päällystakki. Tämä on siis kummassakin kielessä sama sana. Eli kansainvälinen yhteistyö on juuri tätä on kyse eh, vaihdosta. Ja teidän maanne Japani aloitti tuon yhteistyön jo kauan sitten pienen maan kanssa, jota kutsutaan Portugaliksi aikana, jolloin Portugali eh, eh, ryhtyi tutkimaan maailmaa. Ja miten me tänä päivänä pystymme pysymään yhtä avoimina sellaisena hetkenä, jolloin ihmiset ja maailma haluaa jotenkin äh, luopua tuosta avoimuudesta. Kun minä aloitin eh, täällä, kuinka minä en voikaan, eh, voisi olla muistamatta kuulemistilaisuutta, niin kun president, puheenjohtaja Busek istui tässä vieressäni, niin silloin me eh, ajattelimme tuota avointa tiedettä, innovaatiota, avoimuutta maailmalle, niin silloin ajattelimme asiaa varsin teknisesti, mutta kolme vuotta sen jälkeen siitä tuli hyvin poliittinen kysymys kun ihmiset kuulevat, että pitää olla avoin maailmalle eh, tänä päivänä, niin he ajattelevat asiasta täysin toisin kuin kolme vuotta sitten, kun puhuimme siitä. He ajattelevat, että tämä on poliittinen mm, eh, julkilausuma, vaikka kyse ei olekaan politiikka, sen ei pitäisi olla poliittinen asia. Jos ajattelette eh, tämän päivän maailmaa on, ongelmana on se, että osa väestöstä ympäri maailmaa haluaa palata menneisyyteen, jota ei enää ole olemassa, ja menneisyyteen, joka ei ole niin, ollut niin hyvä kuin mitä tulevaisuus tulee olemaan. Ihmiset ajattelevat, että he jotenkin ihmeen kaupalla pääsevät takaisin suureen ö, hienoa menneisyyteen, mutta näin ei ollut ja jos ajattelette viime vuosisataa, silloin eh, luotiin vertikaalisia 1800-lukua eh, niin luetaan vertikaalisia suurvaltoja ja näiden välillä käytiin kilpailuja. Sitten äm, mentiin viime vuosisadalle, jossa eh, päästiin tällaiseen horisontillisiin kansakuntiin e, ja kyse oli kansallisesta vallasta ja siitä, miten pystyy olemaan parempi kuin naapurinsa. Ja nyt koko pelin henki on muuttunut. Kyse on globaaleista verkostoista. Jos ajattelette tietojärjestelmää verkkona, niin tiedätte, että ainoa tapa vaikuttaa verkossa, eh, niin siinä ei ole kyse kilpailusta kahden suurvallan välillä tai jonkun eh, kansakunnan eh, maineesta, vaan on vain kolme tapaa verkossa saada vaikutusvaltaa. Yksi tapa on olla avoin, jos tietää tietokonealaa, niin tietää sen. Toinen tapa on lahjakkuus ja kolmas tapa on solidaarisuus. Ja Barack Kanna sanoi tämän hienosti. Hän sanoi, että itse asiassa yhteydet, yhteisöllisyys on uusi tapa, jolla ihmiset järjestäytyvät tällä vuosisadalla. Mm, eli jos katsotaan tiedemaailmaa, niin pitäisi olla ylpeä eurooppalaisuudestaan. Vähän aika, muutama päivä sitten äh, Nature-lehdessä oli hieno artikkeli siitä, kuinka avoimissa yhteiskunnissa tiede on parempaa. Ja äh, kun on kyse tiedemaailmasta, niin avoimuus tarkoittaa sitä, että kuinka paljon ähm, tieteilijöitä ottaa vastaan omaan maahansa ja kuinka paljon tieteilijöitä lähettää toiseen maahan. Jos nämä mm, määrät laskee yhteen, niin tämä on määritelmä sille, kuinka avoin valtio on. Mitä avoimempi valtio on, sitä suurempi vaikutusvalta tieteellä on. Joten minä en tässä nyt puhu tunteista tai eh, en eh, ole tässä poliitikko, joka sanoo teille, että minä uskon avoimuuteen. Ei, kerron teille, että eh, tieteellinen artikkeli osoittaa, että avoimilla mailla on suurempi tieteellinen vaikutusvalta. Jos katsot tätä yhteyttä, niin se on melkein 80 prosenttia enemmän vaikutusvaltaa, enemmän vaikutusta tieteessä. Ja jos katsotte kaikkein avoimimpia maita, 15 maata, niin oikeastaan vain kaksi näistä 15 maasta eivät ole Euroopan maita. Joten nyt on varmaan aika, kun eurooppalaiset niin pitkään kriisin aikana ajattelivat, että nyt meitä lyödään ja katsoimme, että Euroopassa asiat eivät toimi. Tietenkin on paljon asioita, jotka voisi hoitaa paremmin, mutta on paljon asioita, jotka hoidamme hyvin ja avoimuus on yksi niistä. Meidän pitäisi olla ylpeitä siitä. Toinen tekijä on lahjakkuus ja tässä menen eurooppalaiseen eh,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 niin, kerroin siis, halusin kertoa esimerkin siitä äh, tästä professorista Stanfordista, joka ei äh, laittanut pelkästään koko kurssia nettiin, vaan myöskin kokeen. Hän laittoi kokeen nettiin ja kymmenet tuhannet nuoret ja nuoret muista yliopistoista kävivät tuon kurssin netissä ja sitten yrittivät myös päästä läpi kokeesta. Ja uskomaton se, että henkilö, joka sai korkeimman arvosanan kokeesta, oli nuori tyttö Lahoresta Pakistanista, 15-vuotias tyttö. Hän oli siis yhdessä Stanfordin ensimmäisen vuosikurssin kursseista. Jos tunnette amerikkalaisen mallin, niin ei ole varmaan vaikeampaa yliopistoa päästä sisään kuin Stanford. Ja minä itse olen käynyt Harvardissa ja tiedän, että Harvard katsoi Stanfordiin päin ja ajatteli, että sinne on vielä vaikeampi päästä. Jos 15-vuotias tyttö Lahoresta Pakistanista saa korkeimman arvosanan tällaista kokeesta, osoittaa, että avoimuus aiheuttaa sen, että voi saavuttaa ihmisiä, joita ei muuten ikinä saavuttaisi. Muuten ei koskaan löytäisi tuota tyttöä Lahoresta. Mutta 20 äh, parasta arvosanaa tuosta, tuolta kurssilta, niin siellä ei ollut yhtään opiskelijaa Stanfordista mukana. Tämäkin on varsin kuvaavaa. Tärkeää on se, että jos avautuu ja digitaalinen maailma mahdollistaa sen, demokratisoi lahjakkuuden, löytää ihmisiä paikoista, jotka muuten voisi koskaan olla huipalla, huipulla ja tätä minä haluaisin ohjelmamme tulevaisuudelle. Horisontti Euroopassa seuraavassa ohjelmassa avoimuus ja kansainvälinen yhteistyö tulee todellakin olemaan pelin henki, joten meidän tarkoituksenamme on tuossa uudessa ohjelmassa avautua niin paljon kuin mahdollista, avautua kaikille niille, jotka haluavat olla osa järjestelmäämme. En usko, että saamme mitään ohjelmasta, eh, mitään irti ohjelmasta, joka on suljettu pelkästään Euroopalle tai avautu vain osalle maista. Meidän täytyy avautua eh, suurelle määrälle maita ja siksi ehdotus, jonka aion parlamentille esittää, olen tästä jo tässä valiokunnassa puhunutkin ja keskustellut parlamentin jäsenten kanssa, on se, että nostetaan kansainvälinen yhteistyö uudelle tasolle. Tänä päivänä meillä on paljon järjestöjä ja meidän täytyy miettiä uudelleen se tapa, miten käsittelemme noita järjestöjä ja auttaa muita maita pääsemään mukaan. Käännymme assosioituneiden maiden puoleen. Jotkut ovat kanssamme eri syistä, jotkut haluavat nousta ja päästä eteenpäin. Jollakin on päästy et, vielä pidemmälle tässä tie, tietyllä tieteen alalla, äh, joten haluamme olla avoimempia ohjelman eri osa-alueilla ja kuten ehdotuksessa me sanomme, meillä tulee olemaan tämä avoimen tieteen ohjelma, globaalien haasteiden ohjelma ja avoimen innovaation ohjelma. Ja tuo ohjelma on todella auki koko maailmalle. Hyvät naiset ja herrat, on hienoa olla täällä tänään keskustelemassa kanssanne tästä aiheesta, koska jos horisontti Euroopassa on yksi asia, joka erottaa meidät muista maailmankolkista, on tuo, se on juuri tuo avoimuus, jota me haluamme saada aikaan. Kiitoksia oikein paljon. thank you. Kiitoksia komission jäsen erinomaisesta puheenvuorostanne. Esittelitte tässä yhden tutkimuksen yhdeksän puiteohjelman pääajatuksista ja esityksenne oli erittäin selkeä, laaja-alainen, filosofinenkin, niin kuin aina. On välttämätöntä esittää näitä kysymyksiä. Lainaan teitä nyt, miten järjestämme maailmamme. Tämähän on se kaikkein suurin kysymys tietenkin ja äärimmäisen äh, vaikea kysymys. Vaikutukset, äh, eri tekijät, äh, kyvyt, maailman mm, avoimuus. Ja nyt puheenvuoron saa seuraava puhuja. Me pyytäisin lyhyitä puheenvuoroja Joichi Hito, joka on koulutuskulttuuri, urheilu, tiede ja teknologia ministeriön varaministeri Japanista. Olette ollut tässä ministerin toimessa heinäkuusta 2017 ja olette vastuussa ydinenergiasta, olette aiemmin toiminut ydinenergia-alalla myös yhdistyneen kuningaskunnan suurlähetystössä, kansallisessa atomienergiayhteisössä ja niin edelleen. No niin, arvoisa ministeri, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos arvoisa puheenjohtaja Georgi Busek Arvoisa Paul Rybich, arvoisa Carlos Moedas ja eh, Koji Omi. Hyvät naiset ja herrat, arvon vieraat. Nimeni on siis Joichi Ito. Olen eh, koulutuskulttuuri, kulttuuri, tiede, teknologia eh, ministeri Japanista ja minulle on kunnia puhua yhteiskunnan tiede- ja teknologia-alan asiantuntijoille täällä Euroopan parlamentissa tänään. Kun puhutaan yhdeksännestä tutkimuksen puiteohjelmasta Horisontti Euroopasta, jota komission jäsen Moidas meille juuri kuvaili, niin on hienoa kuulla, että Euroopan unionin talousarvio tutkimusta ja kehitystä varten on kasvanut huomattavasti ja tämä osoittaa, että Euroopan unioni pitää tiedettä, teknologiaa ja innovaatioita erittäin erittäin korkeassa arvossa ja on valmis näihin panostamaan. Ymmärrän, että mm, äh, Horisontti Eurooppa tulee olemaan hyvin avoin ohjelma eh, ottamaan huomioon myös koko maailmanlaajuisen kilpailutilanteen. Ja teillä on hyvin paljon yhteistä meidän Japanin tiedeteknologia ja innovaatio ähm, ohjelmamme kanssa, STI. Vaikka koko ohjelma ei vielä olekaan äh, julkaistu, niin äh, seuraava seuraavat jatkoaloitteet ja yhteistyö Euroopan unionin ja Japanin välillä liittyen näihin pilar, kolmeen ohjelman pilarin ovat kyllä hyvin kiinnostavia kysymyksiä. Ensinnäkin Japani, mitä tulee avoimen innovaatioon, pyrkii tekemään itsestään kaiken innovatiivisimman maan ja haluamme ähm, luoda mahdollisuudet innovatiivisuudelle Japanin ähm, tiede- ja teknologiainstituutti, joka toimii ministeriöni tuella, tekee perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta ja innovatiivista tutkimusta ja pyrimme tukemaan myös startup-toimintaa, uusia yrityksiä, kasvuyrityksiä, joita myös nousee esimerkiksi yliopistomaailmasta. E- Euroopan innovaatio yhteisö on aika samankaltainen kuin myös meidän innovaatio-ohjelmamme. Ja toivon, että nämä voivat tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa. Toiseksi, kun katsotaan sitten tätä globaalia haastetta, tätä pilaria, haluaisin todeta, että Japani puuttuu myös ää, ää, STI-ohjelmansa, niin tiedeteknologian innovaatio-ohjelmansa kautta yhteiskunnallisiin kysymyksiin, sosiaalisiin kysymyksiin, kestävän kehityksen tavoitteet, jotka YK vuonna 2015 hyväksyi tiiviisti, liittyvät meidän STI-tiedetutkimusinnovaatiopolitiikkaamme. Ja näin ollen tämä meidän ohjelmamme onkin nimeltään STI kestävän kehityksen tavoitteita varten. Yhteistyö tulee varmasti olemaan myös erinomaista Euroopan unionin ja meidän välillämme. On turhaa todeta tai sanoakaan, että perustutkimus on äärimmäisen tärkeää. Se on kaikille tiede, teknologia ja innovaatiotoiminnalle sen pohja mutta, ja siihen perustuu myös sitten innovaatio ja avoin tiede – Ähm, mikä on yksi hyvin tärkeä kysymys. Kun ajatellaan äh, EUn ja Japanin äh, yhteistyötä, niin kansainvälinen tiedevaihto on äärimmäisen tärkeää. Yli 9000 eurooppalaista tutkijaa käy Japanissa vuosittain vaihdossa ja 47 000 japanilaista tutkijaa Euroopassa. Äh, tällainen kansainvälinen tiedevaihto on äärimmäisen tärkeä ja näin Euroopan unioni on merkittävä kumppani japanilaisille tutkijoille. Nämä luvutkin sen osoittavat. Kun sitten ajatellaan näitä eri paneelien aiheita, kuten avoin Eurooppa ja kansainvälinen yhteistyö, ministerimme on yhdessä Carlos Moidasin kanssa keskustellut tällaisesta havoimesta yhteistyöstä, jota Moidaskin on ajanut. Ja toivomme, että Japanin ja EUn välinen yhteistyö voi jatkua horisontti Euroopan puitteissa, uuden tutkimuksen puiteohjelmanne puitteissa. Ja olisi hienoa, jos seuraavassa tutkimuksen puiteohjelmassa annettaisiin entistä enemmän mahdollisuuksia myös muualta kuin Euroopan unionista tuleville tutkijoille eri aloilla, kuten vaikkapa nuorten tutkijoiden vaihto-ohjelmissa ja arktisen alueen tutkimus muun muassa ovat hyvin tärkeitä aihealueita. Sitten vaikkapa kvanttiteknologia, me osallistuimme Saksassa kvanttiteknologiayhteisön kokoukseen lähiaikoina tässä ja toivomme, nyt voimme puolestamme kutsua Euroopan unionin edustajia omiin tapaamisiimme. Tällainen kumppanuus ja myöskin viime joulukuinen taloudellisen yhteistyön kumppanuussopimus osoittavat, että me olemme hyvin tärkeitä kumppaneita toinen toisillemme yhteistyömme tiede, teknologia- innovaatio innovaatioalalla on äärimmäisen tärkeää kumppanuutemme tukijalka. Ja minä toivon, että kumppanuutemme voi myös mennä entistä pidemmälle jatkossa ja toivon, että tämän päivän seminaari antaa tähän merkittävän oman panoksensa. Kiitos oikein paljon. Ah, Kiitoksia aika nopeasti tekin pistitte siinä menemään puheessanne. Äh, mutta kyllä me tässä kärryillä pysyimme kuitenkin. Suuret kiitokset äh, Joichi Ito, parahin ministeri. Äh, kiitos teille. Ja nyt antaisin puheenvuoron lyhyttä puheenvuoroa varten Fumikaso Satolle, joka on varapääjohtaja talous-, kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Hän on siellä varapääjohtaja teknologiaa, politiikkaa ja ympäristöä käsittelevässä yksikössä. Japanin kansainvälinen standardikomitea on teille tuttu. Samoin teillä on taustaa mm, kansainvälisestä kaupasta teollisuudesta. Olette myös osallistunut Euroopan unionin edustustonne toimintaan ja myös PK-yritysyksikössä toiminut samoin kuin startup-yksikössä, joten no, nyt on todella mielenkiintoista kuulla teitä, joten Fumikasu Sato, olkaapa hyvä. Joo. Paljon kiitoksia. Kunnian arvoisa Säästäisfoorumin puheenjohtaja. Teidän erinomaiset tänne herra Kalus Mondas, herra Rubink, herra Bosek ja arvostetut vieraat, hyvät naiset ja herrat. Olen humitas sataa Japanin niin te, teollisessa talousministeristä. Haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että olette täällä. Ja, ja vilpittömästi arvostan Euroopan parlamenttia siitä, että se on tarjonnut meille erinomaisen hyvän soudan tapahtuma tänään. Minulle on kunnia puhua teille. Tänään puhuisin kolmesta kohdasta. Ensinnäkin EU ja Japanin yhteistyö, Sitten avaaminen innovaation merkitys ja lopuksi, ja lopuksi ministeriömme tiede- ja teknologiapolitiikka. Tämän session teema yhdeksäs puiteohjelma kansainvälinen yhteistyö. Japani tekee yhdessä tutkimus- ja kehitystyötä Euroopan unionin kanssa teollisen teknologian alueella. kansallinen kehittyneen teollisuustieteen ja teknologian instituutio ottaa osaa STASE-projektiin, joka luo seuraavan sukupolven teknologiaa, joka on, menee pidemmälle kuin silikoniteknologia. Japanilaiset yritykset ja tutkimuslaitokset ja yliopistot eu ssa ovat tehneet yhteistyötä se Sanjet 2 lentokoneprojektissa luodaksemme pienempiä hallintajärjestelmiä ja edistyneempiä lentojärjestelmiä, että voimme paremmin hallinnoida ja luodaksemme seuraavan sukupolven kevyitä materiaaleja. Nämä ovat esimerkkejä kansainvälisestä yhteistyöstä, joka on päivän teema. Uskon, että uuden teknologian kehittäminen yhteisen ke- kehitys- ja tutkimustyön avulla Japanin ja Euroopan välillä on hyvä käytänne. Näin me hyödymme näemme kummankin osapuolen vahvuuksia ja olemme iloisia, että meillä on läheiset yhteydet relevanttiin EU- kumppaneihin. Sitten toinen kohta. Ymmärrän, että uusi puiteohjelma on suunnittelussa ja se olisi Horisontti 2020 jälkeen. Sen se Horizon Europe ja noin 100 miljardia euroa kohdennetaan toukokuun toisena päivänä, kun se on alustavan talousarvioehdotuksen mukaisesti ja tämä ohjelma alkaisi 2021. Siellä on kolme pilaria, jotka luovat pohjautuvat varsinkin 2020 pilareihin. Ensinnäkin on tiede, sitten globaalit haasteet ja teollisuuden kilpailukyky. Ja kolmas on avoin innovaatio. Näitä pilareita me painotamme Japanissakin. Erityisesti keskitymme kolmanteen pilariin avoin innovaatio. Me haluamme vahvistaa teollisuuden kilpailukykyä avoimen innovaation avulla. Meillä on ollut Euroopan neuvoston täytäntöönpanoja ja Horisontti 2020 projekteja, joilla pyritään edistää yrittäjyyttä ja pk-yritysten osallistumista. Ja tämä on erittäin hyvin ajankohtainen lähestymistapa meille. Toiseksi painotan, että, että täytäntöönpanemme ministeriömme täytäntöön toimenpiteitä, jotka perustuvat avoimeen tutkimukseen. Esimerkiksi me tuomme tutkimusinstituutioiden osallistumista kansallisiin projekteihin – esimerkiksi AITSten tämän teknologian instituutin kanssa ja yliopistojen välillä on yhteisiä avoimen innovoinnin laboratorioja, jossa pyritään hyödyntämään teknologiaa, jota yliopistot omistavat. Ja sitten mm, tämä teknologia voidaan viedä käytännön toteutusvaihtoehtoon vaiheeseen yhteisten tutkimus- ja kehitysprojektien kautta, jotka vastaavat yritysten tarpeita. Ja Aistin myötä olemme saaneet yrityksiä mukaan, jotta yliopiston tutkimustuloksia siirrettäisiin yksityisiä yrityksiä niille tarpeita vastaamaan. Ja painotaan sen, että avoin innovaatio on rat- väistämätön tämä globaalien haasteiden vastaamiseksi, jotta voisimme luoda uusia tuotteita, palveluita ja markkinoita, jotta loisimme paremman tulevaisuuden ja vaurautta jälkeläisellemme. Ja on tärkeää, että Eurooppa ja Japani jakavat tutkimuskehitystyön tuloksia. Ja tätä kautta saavutetaan kestävän kehityksen tavoitteita, joita me olemme priorisoineet. On paljon erinomaisia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia Japanissa ja EU:ssa, mutta on alueita, joissa pitäisi täydentää vahvistamalla kummankin osapuolen osaamista ja EUn ja Japanin tutkimustuloksia voitaisiin käyttää esimerkiksi ilmastonmuutoksen haasteiden tavoittamiseksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja toivon, että EU ja Japani jatkaa tätä win-win-yhteistyötä horisontti Euroopan alle. Ja ylipäätään toimin, että tämän päivän työpaja on ensimmäinen askel tämän uuden yhteiskunnan luomiseksi. Paljon kiitoksia huomiostanne. Uh, thank you very... Kiitoksia teille pääjohtaja. Kiitos vielä ministeri. Todella kuulimme molemmilta teiltä ja pääjohtajaa konkreettisia esimerkkejä tutkimuksia ja innovaatioiden toiminnan järjestämisestä teidän maassanne ja myös siitä, että olette hyvin avoimia tekemään yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Tämä on hyvin kiinnostavaa tietenkin myös meidän kannaltamme. Ja nyt voimme käynnistää lyhyen keskustelun. Ensimmäinen puhuja, eh, edustaja eh, Kunitska, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Tietenkin minulla on joitakin kysymyksiä komission jäsenelle. Olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että tiedä on vahva diplomatian väline – jos äh, ajatellaan sitä, että populismi äh, kasvaa jatkuvasti ja demokratia on yhä enemmän kriisissä joissain jäsenvaltioissa, eikö meidän pitäisi keskittyä äh, vuoden 2004 jälkeisten maiden tilannetta puiteohjelmassa? täytyy olla myös, olen iloinen myös, että ohjelmassa ollaan, pitäisi olla avoimia myös vähemmän, on vähemmän menestyneille Euroopan alueille ja maille. Aikooko komissio noudattaa professori Jan Lamin eh, kertomusta ja assosioida Australian ja Kanadan? Miten tämä vaikuttaa olemassa olevan eh, tieteellisen yhteistyön malleihin, mitä etuja tästä syntyy EUlle, millä aloilla EU tulee erityisesti tekemään yhteistyötä näiden maiden kanssa, onko australialaisilla ja kanadalaisilla tutkijoilla ja eh, järjestöillä mahdollisuus saada Euroopan määrärahoja. Eh, jos näin, niin muuttuuko sitten Intian, eh, Brasilian ja Venäjän rooli keskitetäänkö kaikki yhden keskitetyn rahaston kautta, kuten professori Lamin työryhmä suosittaa. Ja viimeinen kysymys. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy laatia mietintö kolmansien maiden kanssa tehtävän tieteellisen yhteistyön yksityiskohtaisista tuloksista, kuinka paljon tärkeitä julkaisijoja on julkaistu, kuinka paljon kumppanuuksia on saatu aikaan, kuinka paljon tieteellisiä lahjakkuuksia on tullut Eurooppaan, kuinka moneen tutkimushankkeeseen Eurooppaan on osallistunut. Tämä voisi lisätä myös avoimuutta minun mielestäni. Aikooko komissio muuttaa kolmansien ja assosioitujen maiden määritelmää ja osallistumisehtoja. On erittäin tärkeää ajatella tätä myöskin pitäen mielessä Brexit. Muutama viikko ennen kuin esitetään Horisontti Eurooppa-ohjelma, ei ole varmaan liian aikaista pyytää kysyä Ison-Britannian tulevasta statuksesta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten edustaja Kaveson Ruiz. Kiitoksia. Haluan äh, onnitella komission jäsentä äh, siitä, että tätä tutkimusbudjettia on äh, kasvatettu. On hienoa, että meillä on kunnianhimoinen tutkimuksen puiteohjelma. Haluan kuitenkin myös kiittää tämän konseptin esittelystä. On kiinnostavaa avata tämä puiteohjelma kansainväliselle yhteistyölle Euroopan parlamentin edellisen tutkimusohjelman väliarviossahan pyysimme vahvistamaan kansainvälistä yhteistyötä. Mielestäni on keskeistä tehdä tätä yhteistyötä kansainvälisesti. Ymmärrän, että Japani ja Euroopan unioni ovat aika vastaavassa talouden ja yhteiskunnallisen kehityksen vaiheessa ja meillä on näin myös yhteisiä haasteita, joihin on hyvä vastata yhdessä ja tietenkin myös maailmanlaajuisesti. Kiinnostavin aihe, josta tänään kuulin, oli oli se, että täällä viitattiin siihen, että vuosituhat tavoitteet yhdistetään tutkimusohjelmaan, eli että nämä, nämä tavoitteet ovat ikään kuin yhteisiä. Ja Mietin suhdetta eri jäsenvaltioiden välillä vastavuoroisuuden kaikkien maiden kohdalla tulee olla ohjenuorana. Emme me voi sulkea ohjelmaamme. Meidän täytyy avata se vastavuoroisuuden kautta kaikille kumppaneille. Kiitos. Kiitoksia. Rouva ja sitten Virkkunen, olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. Chairman. Uh, I'd like to use this opportunity. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tilaisuutta kiittääkseni kaikkia erinomaisia puhujia ja vieraita, jotka ovat tulleet Japanista Euroopan parlamenttiin pitämään puheita meidän Euroopan parlamentissa. Olemme sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että meillä on yhteistyötä Euroopan ja Japanin teollisuuden kesken. Olemme tyytyväisiä, että nyt kun meillä on kauppasopimus Euroopan ja Japanin kanssa – Yhteydet ovat läheisemmät lähivuosina ja paljon uusia mahdollisuuksia syntyy. Itse olen suomalainen. Suomi on maa, joka on aina in, investoinut tutkimus- ja kehitykseen. Tämä niin paljon kuin Japani. Example, I think for all the Europe... Japani on kovasti aina investoinut tutkimus- ja kehitystyöhön. Tällä hetkellä Japani investoi esimerkiksi 3 prosenttia, 35 prosenttia BKTistä tutkimus- ja innovointityöhön ja olemme päättäneet investoida 3 prosenttia, mutta emme investoi edes 2 prosenttia. Jäsenmaissa on siis paljon tehtävää, jota tekisimme samoin kuin Japani, että investoisimme tutkimukseen ja kehitykseen. Se on hyvin tärkeää. Täältä hyvä esimerkki Japanin menestystarinasta. Olen oikein tyytyväisiä, että komissio lisää yhteistä tutkimusohjelmaamme Horizon Europe, joka on ollut 80 miljoonaa edellisen ohjelman aikana ja komissio ehdottaa, että se kasvataan 100 miljardin euroa. Se on tärkeää. Mutta Euroopan parlamentin linja olisi kasvattaa sitä vielä enemmän 20, 120 miljardiin. Mutta nyt neuvotella komission neuvost jäsenmaiden kanssa, mutta, mutta parlamentissa me toimimme voimakkaasti tutkimus- ja kehitystyön vahvistamista – Olemme myös sitä mieltä, että meillä täytyy olla läheistä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, sellaisten maiden kanssa kuin Japani tulevaisuudessa. Me tiedämme, kuinka tärkeää tämä on tutkimuksen laadulle, että säilytetään kansainvälistä. Kiitoksia puhujille, että tulitte tänne tänään. On erittäin rohkaisevaa kaikille meille, jotka työskentelemme teollisuuden alueella. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos huomioistanne. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Haluaisiko joku muu jäsenistä sanoa sana senne? Eh, edustaja Viirin, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komissaari Moitas, arvoisat vieraat. Haluaisin kiittää teitä teidän ajastanne eh, ja siitä, että olette täällä tänään valiokuntakokouksessa, Ja tietenkin Virtahepo-olohuoneessa on tuleva yhteistyö yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Yleensä tästä asiasta sanotte, että kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen on erittäin tärkeä horisontti Eurooppa-ohjelmassa. Me huomasimme myös, että keskitytte vaikutukseen ja siksi haluatte vaikutukseen perustuvaa lähestymistapaa myöskin kumppanuuksissa. Kabinettinne myös aikoo keskittyä ryhtyä ohjelman rationalisointiin niin, että EUn ulkopuolisten toimijoiden on helpompi osallistua. Harkitsetteko erityyppisiä kansainvälisiä kumppanuuksia? Tämä on ensimmäinen kysymykseni ja oletan, mutta oletan myös, että vastausta saa tälle. Miten sitten yhteisrahoitusmekanismi toimii? Tämän kysymyksen oletan, että minun täytyy odottaa 17. kesäkuuta asti, mutta ehkä voitte jotain sanoa. Kiitoksia ja sitten edustaja Matias. Brigada, president. Kiitos, puheenjohtaja. Minä puhun portugalin kieltä. Täällä jo viitattiinkin siihen, että Portugalilla ja Japanilla on tiiviit perinteiset suhteet. Tervetuloa kaikki vieraamme. Jo vuosien ajan yhteistyö Euroopan unionin ja Japanin välillä on ollut hyvinkin tiivistä ja tässä mielessä – olemme usein tavanneet toisiamme 2013 jo kävin Japanissa. Yhteistyö on tosiaan erinomaista ja olen erittäin iloinen sen vahvistamisesta entisestään. Olen myös tyytyväinen siihen, että seuraava tutkimuksen puiteohjelma saa huomattavasti entistä vahvemman rahoituksen. Viimeksi parlamentti oli ehdottanut ehdottanut 100 miljoonaa, saimme 80 miljoonaa. Nyt komissio ehdottaa sata miljardia. Ja parlamentti 120 miljardia. Ja todella täällä on erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä esitetty ja haluaisinkin kuulla kansainvälisestä yhteistyöstä. Luonnollisesti puhun sen puolesta. Näin myös eurooppalaista puitohjelmaa voidaan parantaa. Näin voidaan tehdä täydentävää työtä eri maiden välillä. Ei kilpailla, vaan vastavuoroisesti tukea toinen toisiamme. Näin tulee olla tulevaisuudessa mielestäni. Yksi kysymys. Tämän yhteistyön puitteissa mitenkä voitaisiin tukea yhteistyössä myös siviilialan yhteistyötä ja että yhteistyö tukeutuu arvoihimme. Meillähän on yhteiset arvot Japanin kanssa, mutta ei välttämättä kaikkien muiden maiden kanssa ole yhteisiä arvoja. On merkittäviä periaatteita, kuten esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Joskus tehdään yhteistyötä sellaisten maiden kanssa, joilla ei ole samoja arvoja. Ehkäpä komission jäsen voi vastata vielä tähän. Kiitos. Kiitoksia. No Muita puheenvuoropyyntöjä jäseniltä, parlamentin jäseniltä ei näyttäisi olevan. Kiitoksia siitä, että olette osallistuneet tähän keskusteluun. Ja nyt voisin sitten pyytää, että komission jäsen vastaisi ihan konkreettisiin kysymyksiin, joita tässä esitettiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kysymyksistä. Aloitan ja pari viikon kuluttua vain puhua että haluan rahoitella teitä kahdesta asiasta. Ensinnäkin sitoumukseni päivän budjettilukujen ka- kasvattaminen ja maiden lisääminen ohjelmien. Minä olen sitoutunut tähän itse, olen sanonut monen kertaa, että – Erinomaisella täytyy olla motto, mutta meidän täytyy myös auttaa muita erinomaisuuteen. Tämä on lähellä sydäntänne ja se on ohjelmalle erittäin tärkeää. Tämä on, että yllätytte myönteisesti sitä, keitä, kuinka monia haluamme auttaa. Voin puhua asiasta enemmän, mutta En voi nyt paljastaa kaikkea, mutta pyrimme kasvulta tässä. Ja sitten tämä LAMI-raportti, josta puhuttiin, me puhumme Australiasta, Kanadasta ja sen kaltaista maista, mutta minä en halua puhua mistään nimetyistä maista, vaan haluaisin, että Kansainvälisen yhteistyön täytyy olla avointa yhtäältä tiedediplomatiana, joka kohdistuu maihin, joita haluamme auttaa. Esimerkiksi Tunisia on maa, jolle me haluamme antaa merkin. Tunisia taisteli demokratian puolesta, joka kävi taistelua vaikeana historian hetkenä – he halusimme käyttää tätä poliittisena merkkinä. Ja oli oikein hyvä, että teimme näin. Me teimme saman Ukrainan tapauksessa. Mutta myönnettävä nyt nimiäkin. Kanada on suuri tiedemaa ja voimme oppia toisiltamme. Vastaakseni on, että me haluamme sellaisia maita mukaan, kuten Kanada, Meidän niin täytyy muuttaa päivän kriteereitä, jotta pääsemme tähän. Kysymys on en voi vastata tänään. Kysymys yhdistyneestä kansakunnasta. Tässä vastaus on kiinni neuvotteluista, se ei ole minusta kiinni. Se, mikä on meistä kiinni, ei minusta vaan teistä myös, että meillä voi olla sellainen assosiaatio, konsepti, joka auttaa muita maita liittymään meihin. Jos tulevaisuudessa yhdistynyt kuningaskunta ja me päätämme, että meillä on yhteinen suhde tieteessä, Meillä toivon, että meillä on tällainen suhde tieteessä – Tämä avaisi oven yhdistyneelle kuningaskunnalle. Me tarvitsemme toisemme. Toivotaan näin. Yhdistyskuningaskunta on nyt osa perhettä. Se on lähdössä sitten, mä ajattelin, niin kun Kanada me halusimme näitä tulevaisuudessa mukaan. Ja sitten täytyy tarkastella lukuja, kuinka paljon patentteja, kuinka paljon artikkeleita kolmasien maisten kanssa saavat Rava Cabezon Ruiz. Kiitos onnitteluista ja avusta. Ja olette oikeassa, että kun olette esittelijä joka puhui selkeästi kahdenlaista yhteistyöstä. Se auttoi strategiaamme. Kiitos siitä. Olet aina kannattanut sitä, mutta käytitte avainsanaa Euroopan tulevaisuuden kannalta ja sen vastavuoroisuus. Tämä koskee vain tiedettä. On moni, muitakin asioita. Meillä täytyy olla parempaa globalisaatiota ja enemmän vastavuoroisuutta. Euroopan avain, mutta on sitten maita, jotka eivät ole avaimia. On maita, jotka osallistuvat ohjelmamme, mutta meidän me eivät voi osallistua niiden ohjelmiin. Ja tässä kannattaa teitä poliittisesti Rova Virkkunen. Paljon kiitoksia tuestanne ja kommenteista. parlamentilla komissiolla on vielä paljon työtä edessä ja oikein hyvä, että kaikki parlamentissa tukevat meitä. Roverin puhutte tulevasta yhteistyöstä yhdistyneen kuningaskanssa ja toistan, että me vastaa tuohon kysymykseen tunnetuista syistä. Tähän sanotaan, että meillä voi olla suhteemme tulevaisuudessa. Jos päätetään, että yhdistyskuningaskunta voi olla kolmantena maana mukana reilussa oikeudenmukaisessa suhteessa, niin se järjestys, jonka me tulemme tekemään, tulee olemaan reilu, Mitä tulee suhteen laatuun ja rahoitukseen, haluamme maiden osallistuvan, mutta täytyy olla reilu kustannusten suhteen. On hallinnollisia kustoja. Ja meillä täytyy olla reilu suhde. Maamme täytyy, maiden täytyy maksaa osuutensa sitä yhteisrahoituksesta ihan nopeasti. Me, meillä on yhteisrahoitusmekanismi, joka on ihan ajankohtainen. Meillä on hyviä esimerkkejä siitä. Emme ajattele sen suuria muutoksia, mutta voimme kertoa myöhemmin yksityiskohdista. Raama Tiesillä sanoisin,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 Ah, espero, que, que, espero realmente que se consiga fazer melhor e contamos com todos os, os deputados. Depois, mas... Näiltiin 100 se sitten 80 miljardia, nyt taas 100 miljardia, ja olen mielelläni olen valmis keskustelemaan tästä jäsenten kanssa. Ja ovatko me tulevaisuudessa siviiliohjelmia? Horisontti Eurooppa on siviiliohjelma, ei sotilasohjelma. Tässä se raja kulkee. Ja minä olen sitä mieltä, että arvot ovat tärkeitä Euroopan tulevaisuudelle, ei ainoastaan tiedeohjelmissa. Ne, jotka meidän ohjelmiin osallistuvat, niillä täytyy olla samat arvot ihmisoikeuksien suhteen, perusoikeuskirjan suhteen. Se on tärkeää niin tieteessä kuin kaikessa muussakin. Se me varmistaa, että näitä arvoja kunnioitetaan. Emme tee työtä. Työtämme. Kiitos kysymyksestä. Kiitoksia komission jäsen. Voin äh, vakuuttaa teille, että mm, meidän tulkimme kyllä äh, selviytyvät äh, täysin ongelmitta. Ja ehkäpä portugalin kielellä olette vielä hiukan enemmän oma itsenne kuin englannin kielellä. Ystävät, tässä nyt äh, tämä avaus äh, osuus on äh, käyty loppuun. Ja erittäin kokenut paitsi täällä ITRE-valiokunnassa myös STOA-paneelissa. Sen entinen puheenjohtaja, nykyinen ensimmäinen varapuheenjohtaja Paul Rybich jatkaa nyt puheenjohtajana. Kiitos puheenjohtaja. On kyllä todella hienoa tavata täällä Euroopan parlamentissa. No, but uh, I think from Japanese to English. Eiköhän Japan, niistä englantiin ole helpompaa kuin englannista japaniin ja olen todella ylpeä siitä, että STS foorumin kanssa. Yhteistyömme on niin hienoa. On maailman talousfoorumi eh, talousalalla, joka on maailman johtava, ja STS-foorumi taas sitten teknologian alalla. Ja on hienoa, että meillä on tämä yhteys, koska meille on äärimmäisen tärkeää, että voimme tarjota tuloksia kansalaisillemme ja tämä 100 miljardia tutkimuksen puiteohjelmaa varten, josta nyt puhutaan, ei riitä kyllä tyydyttämään tiede- ja tutkimustarpeita Euroopan tasolla. Meidän tulisi käydä keskustelua myös äh, maatalousalasta, koska myös äh, maatalousala tarvitsee uusia tavoitteita, uusia toimia, uusia teknologioita – se, että keskitytään kestävän kehityksen tavoitteisiin numero kaksi, elintarviketurvallisuus numero kuusi, puhtaat vedet, veden puhdistus, jätevedet ja sitten vielä uusiutuvat energianlähteet viimeisenä. Ja olisi hyvä maatalousedustajat vakuuttaa siitä, että meidän täytyy mm, erityisesti Afrikkaa tukea sen kehittymisessä ja täytyy varmistaa se, että ihmiset äh, saavat äh, äh, modernin teknologian avulla elannon omasta työstään. Ja tietenkin sitten nämä itse ohjautuvat autot, mielenkiintoinen hanke sekin. Täytyy katsoa myös infrastruktuuria, mitenkä koneoppiminen, keinoäly, saadaan infrastruktuuriin käyttöön mahdollisimman dynaamisesti. Tämä olisi hyvin kiinnostavaa pormestareille ja alueille, että saataisiin kaikkein moderneita teknologiaa käyttöön paitsi Euroopassa, kaikkialla maailmassa. Ja tiedän, että meillä on nyt kauppasopimus Japanin kanssa. Japani voisi tarjota monia palveluja Euroopan unionille. Me voisimme luoda Äh, menestyksekästä äh, globaalia kehitystä myös kehitysalalla yhdessä. STS-foorumistoa, Euroopan parlamentti, ITRE-valiokunta äh, ja sen puheenjohtaja Jersi. Nyt on tärkeää, että kuljemme päättäväisenä tuota tavoitettamme kohti ja kerromme tutkimus- ja tiedemaailmalle, että se on Euroopan ja maailmanlaajuisen liikehdinnän kärjessä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos kaikille puhujille, jotka osallistuivat tähän avaukseen nyt ihan pieni, pieni tauko, jonka aikana pyytäisin, että seuraavan tai ensimmäisen paneelin osallistujat tulisivat tänne eteen Rouva Russo, eh, herra McKinnell, herra Chubachi ja Irino. Ja sitten professori eh, Borgignon, eli Euroopan tutkim- Bourguignon, Euroopan tutkimusneuvoston puheenjohtaja, joka tulee johtamaan sitten puhetta. Kiitos. Ladies and gentlemen, it's my duty to introduce the second session. Hyvät naiset ja herrat, minun tehtäväni on esitellä tämä toinen paneeli. Tämä paneeli käsittelee suuria haasteita, joita ihmiskunta kohtaa. Horizon, Horizon Eurooppa-yhteistyö ja avoin Eurooppa maailmalle STS-foorumin kautta. Meillä on ensimmäinen puhuja, joka on Rova Kristina Russo. Hän työskentelee tutkimuksen ja innovaation pääosastossa. Hän on kansainvälisen yhteistyön johtaja ollut kesäkuusta 2013. Hän vastaa tutkimusyhteistyöstä kansainvälisten kumppanien kanssa. Tarkoituksena on vahvistaa EUn tieteellistä huippuasemaa. Kiitoksia professori Burginio ja hyvää iltapäivää kaikille. Minun on vaikea puhua komissio sen Moidasin puheenvuoron jälkeen ja tämän tärkeän keskustelun jälkeen, jota sen jälkeen käytiin, joten aikataulun nimissä, koska olemme vähän aikataulusta jäljessä. Puhun ihan lyhyesti ja sanon vain muutaman sanan esitelläkseni tämän paneelin. Tässä paneelissa on kyse ihmiskuntaa kohtaavista suurista haasteista, FP9-yhteistyöstä, avoin Eurooppa maailmalle STS-foorumin kautta. FP9-ohjelma tai Horisontti Eurooppa, kuten sitä kutsutaan ja sitä tullaan näin kutsumaan ehdotuksessamme ja näin sitä kutsuttiin jo monivuotisen rahoituspuitteiden ehdotuksessa. Se on suunniteltu, jotta voitaisiin puuttua ihmiskunnan suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Me olemme tehneet kovasti työtä, kun olemme valmistelleet Horizon Europe – ohjelmaa. Olemme kuulleet sidosryhmiä, tiedemaailmaa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasalla ja olemme myöskin kuulleet kansalaisia yhdessä tutkijoidemme kanssa ymmärtääksemme, mitkä ovat ne suuret haasteet, jotka haluamme kohdata yhdessä Horisontti Eurooppa tiede- ja innovaantiohjelmamme kautta. Joten meillä oli laaja kuuleminen ja nyt voi mennä horisontti Euroopan yksityiskohtiin, se hyväksytään 7. kesäkuuta, mutta kun jo sanottiin, kun hyväksyttiin monivuotisen rahoituspuitteiden ehdotus, Horisontti Eurooppa perustuu kolmelle pilarille. Yksi näistä pilareista, joka on se, josta haluan nyt puhua, on globaalien haasteiden pilari yhdessä avoimen tieteen ja avoimen innovaation kanssa. Ja tämä globaalien haasteiden pilari on suunniteltu vastaamaan niihin suuriin haasteisiin, joita me äh, kohtaamme, joita ihmiskunta kohtaa, näin ainakin kansalaiset ja tutkijat äh, olettavat. Äh, se on rakennettu niin, että se vastaa kestävän kehityksen tavoitteita, esimerkiksi terveys, luonnonvarat, elintarvikehuolto, ilmasto, jotta saadaan aikaan vähähiilinen talous, teknologia ja infrastruktuurikapasiteetit tärkeillä aloilla, jotka ovat taloutemme ja yhteiskuntamme murroksen taustalla. Nämä ovat niitä asioita, joita haluamme käsitellä tieteellisessä yhteistyössä. Lupasin puhua lyhyesti, mutta halusin muutaman sanan sanoa strategista yhteistyöstämme Japanin kanssa, koska täällä keskustelemme myös STS-foorumin puitteissa. Japani on meille, EUlle, tärkeä tieteellinen kumppani tutkimuksen ja innovoinnin alalla. Meillä on Japanin kanssa samat haasteet, vanheneva väestö, energia, huoltovarmuus, raaka-aineiden saanti ja kansalaisten hyvinvoinnin lisääminen. Ja meillä on samankaltainen lähestymistapa äh, suuria kansainvälisiä tavoitteita kohtaan. Meillä on säännöllisiä vuoropuheluja EUn ja Japanin välillä. Meillä on yhteinen EU-Japani ohjausryhmä joka järjestettiin viime vuonna, jossa sovimme uusista yhteisen edun alueista, terveystutkimus, energia, ilmasto, tutkimus ja itseohjautuva ajaminen. Nämä ovat tärkeitä asioita, joissa Euroopan unioni yhdessä Japanin ja muun maan tutkijoiden kanssa voi tehdä yhteistyötä, jotta voidaan puuttua näihin suuriin haasteisiin, joita ihmiskunta tulee kohtaamaan. Kiitoksia. So the next speaker is um, Mr. Yasukatsu Irino. He has been exec- Seuraava puhuja on Yasukatsu Irino. Hän on um, Jetron uh, varapääjohtaja. Sitä ennen hän oli uh, talous- ja teollisuusministeriön uh, vara pääjohtajana. Hänellä on, äh, hän on valmistunut Tokion yliopistosta. Hän oli Singaporin toimiston johtaja Nexissä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia, Jonas. Olen Irina Jäsekäsi ja olen Etrossa johtajana. Ja meillä on puhunut tässä kokouksessa. on Japanin ulkomaankaupan organisaatio, joka on Japanin hallituksen julkisen sektorin organisaatio, joka edistää kauppaa Japanin ja maailman kanssa. Meillä on 74 toimistoa 54 maassa ja 14 toimistoa 13 Euroopan maassa – ja Brysselissä ja Brysselin Jetron henkilökunta ottaa myös osaa tähän foorumiin. Ja tässä laissa verkostossa olemme ottaneet osaa STS-foorumiin kautta maailma. Me olemme kapellistumisorganisaatio ja Jetro toivoo, että Eurooppa ja Japani äh, pysyvät innovoivina alueena – ja pyrimme helpottamaan kauppaa ja investointia. Japanin kauppa- ja investointiorganisaation edustajana haluaisin puhua kahdesta aiheesta. globaalien haasteiden näkökulmasta. Ensinnäkin Jetron osallistuminen kansalliseen tapahtumiin. Sitten meillä haluaisin että taloudellista vallankumousta ja Etro tukee myös standardisointia ja olisin oikein tyytyväinen nämä teemat antaisi vähän momentumia keskusteluihin. Maailman taloudellinen rakenne on muuttunut dramaattisesti neljänneen teollisen vallankumouksen vuoksi ja tätä trendiä ei voi selittää viittaamatta innovaatioon – neljännes neljäs teollinen vallankumous luo uusia alueita, kuten jakotalous ja teollinen internet ja, ja rahoitusteknologia, jotka perimiltään muuttavat bisnesympäristöä ja meidän täytyy saada kiinni tästä trendistä ja olemmekin panostaneet kauppa tapahtumissa ja messuilla. Ja olemme ottaneet myöskin startup-yrityksiä innovaation innovaatiovaavia yrityksiä laajentumaan ulkomaille. Äh, yritykset edistävät innovaatioita luovalla uusia tuotteita ja palveluita nopeasti sekä koti- että vientimarkkinoille. Ja sitten mainitsin sen, että me otamme osaa kansainvälisen automaation informaatioteknologian tapahtumiin Sebittiin, joka on Hannoverissa. Me olemme siellä maaliskuussa 2017. Jetro edusti siellä Japania. Sebitissä Japanilla on viesti on uudenlaista teknologiaa, joka, joka myös näkyy massadatassa ja teollisessa internetissä on tärkeää myös tarttua yhteiskunnallisen haasteisen energian ongelmiin ja ikääntyvän yhteiskuntaan yhdistämään tällaisia innovaatioita perinteiseen teknologiaan. Etno harjoittaa toimiaan yhdistämällä uusia perspektiivejä, jotka auttavat uuden teknologian kehittämisessä ja ratkaisemaan tällaisia ongelmia. ITRO on myös toiminut toimia innovaation parissa. On tärkeää murtaa muureja laboratorien ja yritysten välillä. Niitä suuret yritykset ja startyritykset kykenevät osallistumaan innovaatioekosysteemeihin ja sitä kautta kasvuun. Mainitsen innovaatioesimerkin. Me, meillä on jäätelön innovaatio-ohjelma, niin JEP-ohjelma ja ohjelma, jossa japanilaiset pienyritykset, jotka haluavat laittaa ulkomaille, saavat intensiivistä koulutusta bisneskoulun alueella, saavat mentoreita ja, ja, ja sitten voivat osallistua kauppatapahtumiin ulkomailla myös Silikon väleihin ja myös Xinjiangin Japan, Kiinassa mä pyrin olemaan innovoivan fiisien kaupan innovoinnin suhteen. Ja, ja Jetron IP-ohjelma pyrkii saamaan yrityksiä juuri toteuttamaan tätä. Ja Panin hallitus pyrkii myöskin auttamaan startup yrityksiä ja Jetro pyrkii toteuttamaan hallituksen politiikkaa viennin alueella – ensi viikolla on tapahtuma, jossa Jatrossa, Jatrolla on Japanin paviljonki ja neljä vuoden kuluttua meillä startup tapahtuma maailman ää, mobiiliteknologian messuilla Barcelonassa ensi vuonna edustusta. Ja pyrimme myöskin myös järjestämään tämmöisen matching-yrityksiä, joissa on kypsyneitä, kypsiä yrityksiä ja startup-yrityksiä. Ja me pyrimme murtamaan uusia polkuja teollisuudessa. Ja japanilaisten ja eurooppalaisten startup-yritysten rooli kasvaa ja, ja Jetro pyrkii luomaan projekteja, jotka tarjoavat bisnesmahdollisuuksia yrityksiä tällaisille yrityksille ja esiin pohmailla uudesta Startup-tukiohjelmasta. Jatkossa me pyrimme jatkamaan te- tieteen teknologian edistämistä STS-foorumilla toimivalla siltana, joka yhdistää globaalit bisnekset tutkimuksen ja politiikan. Toivon, että päivän työpaja on katalysoi yhteistyön virtaviivastamisessa ja kiitoksia huomiosta. Thank you, Mr. Kiitoksia teille, herra Irino. Ja seuraavaksi eh, Ryoji mm, Chubachi, eh, joka on eh, teollisuus-, tutkimus- ja teknologia-instituutin johtaja. E, minua pyydettiin puhumaan lyhyesti, joten en kerro kaikkia titteleitä nyt tässä. Olkaa hyvä, herra Chubachi. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelystä. Tänään haluaisin kertoa teille Japanin tilanteesta ja toiminnasta ilmasto- ja energia-alalla – Teollisen vallankumouksen jälkeen tiede ja teknologia ovat kehittäneet taloutta käyttämällä massiivisesti luonnonvaroja ja rahaa ja samalla on aiheutettu sitten monia ongelmia, kuten esimerkiksi ympäristön tuhoutumasta ja energiavajetta ja luonnonvarojen vajetta ja energiakysymys on merkittävä asia, joka täytyy ratkaista. Kansainvälisiin ponnisteluihin on nyt ryhdytty myös kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Kioton pöytäkirjan mukaisesti Japanin hallitus on äh, priorisoinut äh, kolmea e -tä ja S, eli energiaturvallisuus, äh, taloudellinen tehokkuus ja turvallisuus, ja Japani päätti piti leikata hiilidioksidipäästöjä 26 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Ja jotta tähän päästäisiin, on lisättävä uusiutuvien energian lähteiden käyttöä. Kuitenkin mm, Japanin sähkön tuotanto uusiutuvista on vain 15 prosenttia äh, kokonaissähkön tuotannosta ja olemme tässä myös jääneet EU-sta jälkeen. Näin hallituksemme on äh, julkaissut että vuoteen 2030 mennessä uusiutuvien osuuden sähköntuotannosta on oltava 24 prosenttia ja jatkossa yli puolet. Kuitenkin meillä on merkittäviä esteitä. Ensinnäkin aloituskustannukset ovat korkeat, energiaan huoltovarmuus on heittelehtivää ja teknisesti on vaikea syöttää uusiutuvista tuotettua energiaa voimaverkkoihin. Samoin sähkön siirto naapurimaista ei ole taloudellisesti mahdollista. Se tulee liian kalliiksi siitä syystä, että olemme saarivaltio. Samoin sitten vielä luonnon katastrofit ne ovat merkittävä uhka voimalaitoksille. Miten me sitten voimme näitä uhkia ja haasteita ratkaista? Haasteita ei yksi ainut yhtiö pysty ratkaisemaan. Yksityisen ja julkisen sektorin on tehtävä laajamittaista yhteistyötä. Ja niin kuin äh, herra äh, Sato tuossa aiemmin totesi, äh, me pyrimme saamaan aikaan kestävän yhteiskunnan siltateknologian ja sen kaupallistamisten kautta me olemme toteuttaneet energia-alan tutkimusta ja kehitystä jo hyvin pitkään ja 2011 ydinkatastrofin jälkeen olemme perustaneet Fukushiman uusiutuvien energialähteiden instituutin. Erityisesti keskitytään kolmeen haasteeseen. energian säästöön, energian tuottamiseen turvallisesti ja sen siirtämiseen turvallisesti. Ja me olemme muun muassa ottaneet käyttöön tuulipuistoja, olemme kehittämässä aurinko- kennoja, jotka ovat äh, äärimmäisen tehokkaita. Mitä tuulivoimaan tulee, pyrimme optimoimaan äh, äh, energiantuotannon ennakoimalla, sensorien avulla tuulen voimakkuutta ja suuntaa. Meillä on kansallisia merkittäviä vetyakkuja akkuhankkeita ja erityisesti mitä vetyyn tulee polttoaineena, mm, pyrimme samaan aikaan hyvin vakaita laitteita, joilla on sitten tietenkin omat etunsa ja omat haittansa näillä kaikilla. Ja pyrimme nyt mahdollisimman hyvään eri toimien käyttöön kulloinkin parhaassa soveltuvammassa tilanteessa. Ja kun ajatellaan tätä meidän energiahallintojärjestelmäämme, niin järjestelmässä pyrimme optimoimaan sähkön ja lämmön tarjonnan esimerkiksi vetyvoiman kautta ja uusiutuvien kautta ja sitten pyrimme Eh, saamaan tämän tuotetun sähkön eh, syötettyä olemassa olevaan sähköverkkoon. Ja sitten meillä on kadmiumnitraatti tai silikonipohjaisia aurinkokennoja, aivan uutta teknologiaa ja haluamme tulla ihan johtavaksi vallaksi uusiutuvien energian lähteiden alalla. Nyt Euroopan unioni valmistelee Horisontti Eurooppa tutkimusohjelmaansa ja uskomme, että uusiutuvien energianlähteiden tukeminen on yksi merkittävä osa tätä tutkimusohjelmaa. Yhteishankkeet Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen, Alankomaiden keskuksen ja myös meidän välillämme voivat vahvistua entisestään ja haluamme vahvistaa yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta ja nyt sitten viimeinen puhuja tässä toisessa paneelissa on herra Henry McKinnell Moody's Corporationin puheenjohtaja Yhdysvalloista. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille siitä, että olette täällä tänään. Minä olen itse asiassa paljon parempi osallistumaan keskusteluihin ja vastaamaan kysymyksiin kuin pitämään puheita. Mutta yksi kysymys, joka teidän varmasti pitäisi esittää, on se, että mitä Moodysin puheenjohtaja tietää äh, maailman terveydenhoidosta. Jos voisi vastata kysymykseen, niin minä 24-vuotiaana sain tohtorin äh, äh, väitöskirjani valmiiksi Stanfordista. Sinne ei ollut niin vaikea päästä. Minä olin ainoa kauppalaivaston kapteeni, joka sinä päivänä äh, haki. Äh, minut hyväksyttiin sekä Stanfordiin että Harvardiin, mutta päätin mennä Stanfordiin. 24-vuotiaana päätin, että sen sijaan, että menisin suoraan akateemiselle uralle, olisi varmasti hyvä idea saada vähän kokemusta liikealalta, joten päätin äh, mennä Pfizerille Japanissa. Ajattelin, että olen siellä noin kaksi vuotta. 36 vuotta myöhemmin jään eläkkeelle toimitusjohtajana ja opin kyllä jotain terveydenhoidosta suuren lääkeyhtiön johtajana. Ja minulla on myös neljä lasta, jotka ovat syntyneet neljässä eri maassa. Eli vaikka olen henkilökohtaisesti, olen siis ollut ammatillisesti mukana terveydenhoitoalalla ja olen myös henkilökohtaisesti kokenut terveydenhoitojärjestelmiä eri puolilla maailmaa. Ja kysytään, että mitä minä ajattelen eri terveydenhoitojärjestelmistä ympäri maailmaa. Ja olen tätä pohtinut jonkun verran, mutta en ole vielä keksinyt parempaa vastausta kuin mitä Mahatma Gandhi sanoi, kun hän ensimmäistä kertaa vieraili Lontoossa brittilehdistö, joka oli todella, jota todella kiehtoi tämä ainutlaatuinen ihminen, joka oli sitoutunut väkivallattomaan uudistukseen ja Intian itsenäistymisen. Kun hän nousi autosta eräänä päivänä, oli paljon toimittajia siinä lähellä, yksi huusi kysymyksen. Ja kysymys oli, mitä ajattelette länsimaisesta sivilisaatiosta ja Mahatma ajatteli hetken ja sanoi, että se olisi varmaan hyvä eh, ajatus. Joten minun kysymykseni, vastaukseni tähän kysymykseen, että mitä ajattelen terveydenhuoltojärjestelmistä, on se, että sellainen olisi varmasti hyvä ajatus, koska yksikään valtio ei ole tyytyväinen terveydenhoitojärjestelmäänsä täysin, vaikka onkin paljon erilaisia malleja ympäri maailmaa. Ja tyytymättömyys, eh, se voidaan jakaa kahteen eri osaan. Yksi on terveydenhuolto on pariin pääsy ja toinen on ähm, se, että miten se pystytään maksamaan. Missään äh, ongelma terveydenhuoltoon pääsy ei ole niin suuri kuin Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, kun olen matkustellut paljon, äh, liike, tehnyt liikematkoja ympäri maailmaa ja koska olin äh, George Bushin neuvonantaja terveydenhoitoasioissa, olen sitä mieltä, että tai tulimme, ymmärsimme, että kaikille niille, jotka tarvitsisivat terveydenhoitoa, pitäisi sitä järjestää ja että maailman täytyisi vastata tartuntatautien aiheuttamaan haasteisiin Afrikassa, eikä terveydenhuolto ole asia, jota voidaan antaa niin kuin ruoka-apua rekan takakontista, vaan on huolehdittava ihmisistä, jotka kärsivät tartuntataudeista, tuberkuloosista, hivistä, aitsista, malariasta. Sen sijaan, että pidetään, pidin konferensseja, puheita, ryhdyin toimiin muutaman ystävän kanssa, jotka olivat tartuntatien asiantuntijoita. Järjestimme tartuntatautien instituutin, jonka lahjoitimme sitten McCarrin yliopistolle, koska meillä mielestämme on tärkeää, että tämä olisi paikallisesti johdettu eh, ja omistettu, eikä mikään ulkomainen eh, instituutti, vaan paikallisesti toimiva. Me halusimme kouluttaa satoja, jotka kouluttaisivat tuhansia, jotka sitten hoitaisivat eh, miljoonia. Me, eh, nyt meillä on 2000 eh, työntekijää ja olemme 25 000 terveydenhuollon ammattilaista kouluttaneet Afrikasta 27 valtiosta, mukaan lukien Australia ja Alankomaat, jotka taas ovat kouluttaneet satoja tuhansia, jotka nyt huolehtivat ja hoitavat miljoonia. Ja niin tämän tarinan tarkoitus on välittää teille se, että kyllä terveydenhuollon alalla on suuria haasteita, kun on kyse siihen pääsystä ja siitä, miten se maksetaan, niin sen sijaan, että vain puhutaan siitä, pitäisi asian suhteen tehdä jotain. Minulla oli resursseja ja kykyä tehdä jotain, mutta jos vierailette tuossa Äh, Kampalan tartuntatautien instituutissa tänä päivänä. He varmasti näyttävät teille MK sen. Se on paikka, jossa äh, tutkimusta, koulutusta ja tutkintaa tehdään. MKC äh, tarkoittaa McKinnell tietokeskusta. Eli ennen olin henkilö, mutta nyt olen rakennus. Kiitos. Suggestion for action. Kiitos tästä mukavasta päätöksestä ja myöskin siitä, että vetositte, että täytyy ryhtyä toimiin. Me emme voi nyt ottaa vastaan kovinkaan paljon kysymyksiä, koska olemme aikataulusta jäljestä. Tämä on eurooppalais-japanilainen yhteiskokous ja Japanissa on tärkeää olla ajoissa, joten meidän täytyy päättää kokouksemme ajoissa. Onko yleisöstä kysymyksiä? Ei kysymyksiä. No sitten kiitän kovasti kaikkia puhujia heidän puheenvuoroistaan ja nyt eh, pyydän tänne korokkeelle seuraavat paneelin puhujat. Minun piti eh, sitäkin johtaa tätä 13 paneelia ja haluaisin kutsua tänne rouva Smolcicin, eh, ystäväni professori Sere Rageldinin, Julie Maxtonin ja Motoko Kotanin. Sillä aikaa, kun puhujat tulevat, koska mm, olen kova aikataulupaine tässä, niin haluan muutaman sanan sanoa ähm, tästä äh, paneelista. Otsikkona on uteliaisuuden ajama tutkimus, kuinka Horizon Europe äh, voisi äh, vaikuttaa tuleviin tieteellisiin läpimurtoihin. Tässä tutkimus on todellinen ekosysteemi, jo siinä tarvitaan erilaisia tukea. Yksi on Euroopan tiedeneuvoston tapa, se antaa e, henkilöille sopimuksia, että he voivat tutkia tiettyjä aiheita, mutta on muitakin tapoja tukea tutkimusta, esimerkiksi verkostojen kautta. Verkostot ovat erittäin tärkeitä kansainvälisen yhteistyön kannalta, koska e, niissä keskitytään asioihin, joita ihmiset jakavat, ja sitten on tuki esimerkiksi sille, että laboratoriot toimivat, ja koska tutkijat ovat todella ihmisiä, eivätkä vain instituutioita, niin on erittäin tärkeää, että ihmisillä on jonkinlainen tehtävä, er, e, että he saavat tehtävän eri uransa eri vaiheissa. Meidän on siis pidettävä mielessä tämä tutkimuksen ekosysteemi. Ja tietenkin uteliaisuudesta ammentava tutkimus sen ihmiset usein yhdistävät johonkin tutkimushankkeeseen, mutta Japani antoi meille oikein hyvän esimerkin tiede- ja teknologiainstituuttinsa kautta, että vaikka tunnustetaan, tunnistetaankin laajia haasteita, voidaan ottaa tällainen alhaalta ylöspäin lähestymistapa tämän haasteen käsittelemiseksi Ja sitten lopuksi, kuinka voidaan yhdistää tämä uteliaisuudesta ammettava tutkimus vaikutukseen. Kuten kuulitte komissaari Moidasilta, niin se on avainsana seuraavassa puiteohjelmassa Euroopassa. Ja vaikka eh, vaikutus ei olekaan kriteeri hankkeiden valintavaiheesta. Meidän täytyy aina yrittää saada aikaan vaikutusta ja meidän täytyy tukea tutkijoita oikealla tavalla niin, että he voivat maksimoida vaikutuksen. Sen voi tehdä eri tavoin ja tämä yhteys tutkimuksen ja innovaation välillä on juuri, siinä on juuri kyse siitä, että miten käsitellään tätä vaikutusta. Nyt haluan antaa puheenvuoron Varnesa Smolcicille, joka työskentelee Kroatian Zagrebin yliopiston tiede Ensiksi sanoisin, että on suuri ilo ja kunnia esitellä ohjelmani täällä ja olen esittelemässä täällä muutaman dian, jotka seuraavat puhettani. Niin minä olen NRCn aloittaja, NRCn aloittaja apurahan saaja ja teen työtä Zagrebin yliopistossa. Ja tämä oli ensimmäisiä RC-ohjelmia, joita Kroatiassa aloitettiin ja meillä on viisi RC Euroopan tutkimusneuvoston ohjelmaa Kroatiassa. Ensiksi esittelen te teille itseänne vähän paremmin. Mä näytän äh, avoimuuden hengessä. Minulla on hyvin kansainvälinen polku. Ja tätä vaaditaan menestymiseen akateemisella uralla, koska se auttaa tiedonsiirrossa valmistun Kroatiassa ja Zagrebin yliopistossa. No, jos olen apulaisprofessorina. Ja sitten tein väitöskirjani niin Saksassa Max Planckin, yhdessä Max Planck-instituuteissa. Ja sitten minulla oli useampia fellowship-asemia Kaltekissa ja sitten Kofan fellow, fellowship Euroopassa. Me ollaan myös ollut Australiassa ja olen matkustanut aika paljon ja 2013, kun urani oli jatkunut 10 vuotta Kroatian ulkopuolella, palasin Kroatiaan. Teen tällaista havaitsevaa astrofysiikkaa, havaintovetoista. Me käytämme parhaita maailman teleskooppeja havainnoidaksemme osia taivaasta – teknologia on niin edistynyt, että meillä on paljon dataa käsiteltävänä. Tämä on massadatatiedettä pohjimmiltaan. Taivasta tutkitaan parhailla teleskoopeilla. Joten meillä on suuria kansainvälisiä tiimejä, jotka käsittelevät dataa. Minun tiimeissä on yleensä 100-200 ihmistä tiim- per tiimi, ja tiimit ovat aivan täysin kansainvälisiä. Se ERC-projekti, jota minä vedän, tutkii tiettyjä galaksien kehittymisen piirteitä. Ja tässä havainnut kosmologiassa. Me olemme erittäin kiinnostuneita tällä hetkellä tästä ja pyrimme tutkimaan sitä, miten kaksi kasvavat kosmisessa ajassa, eli maailmankaikkeuden synnystä tähän hetkeen. Ja taika jana, taika olla tuossa tärkeää, koska instrumentaatio laitteista on kehittynyt merkittävästi. Kun sain ERCn apurahaa, niin tutkimuslaitteisto auttoi meitä ottamaan isoja askeleita eteenpäin verrattuna aikaisemman sukupolven tutkimukseen. Ja tämä näkyy tässä kuvassa. Kuva on hyvin yksinkertainen, jossa on kaksi parametria omalla, jotka koskevat omaa tutkimusaluetta. Me tarkkailemme taas, meillä on teleskopeja, jotka pääsevät tiettyyn syvyyteen. Mitä syvempää, sitä parempaa. Sehän on tämä perus villakoreuden tässä graafissa. Eli mitä ylemmäksi sitä parempi. Sitten toinen parametri on ala. Mitä olempi ala, sitä parempi. Vasemmalta oikealle, mitä enemmän ollaan oikealla. Ja alhaalla sitä parempi. Tässä on aikaisempien tutkimuksen tuloksia tuolla ylhäällä vasemmalla. Kun instrumentaatio paranee ja kun uusia instrumentteja suunnitellaan, niin tulevilla tutkimuslaitteistoilla 2020 tulemme katsomaan tuolla alhaalla oikealla aluetta. Projektit, niin, jotka käyttävät että tätä instrumentaatiota sellaisesta sellaista, että me luomme pohjaan vanhan tutkimuksen ja tulevan tutkimuksen välillä. Se on tässä keskellä. Projektissa on kolme osaa. Me tutkimme galaksien pääkomponenttien kasvua. Ja ja kolmas osa on tar- tärkeä yritys yhdistää tätä tuleviin tutkimuksiin. Sitten projektin astrofysiikka. Kertoo, mitä RC mahdollisesti minu, minulle Kroatiassa. RC antaa minulle mahdollisuuden luoda yhden ensimmäisestä kansainvälisestä tutkimusryhmistä Kroatiassa, joka, joka tekee kilpailtua huipputiedettä tässä valokuvaryhmästä. Ja kolme PhD-opiskelijaa ja kolme postdokkia. Meillä on kroatialaisia tutkijat ja postdokit ovat kansainvälisiä tutkijoita. Ensimmäinen postdoc, joka riittyi ryhmään, oli suomalainen – hän tekee nyt Suomessa jälleen tietokäsittelytiedettä kolmen projektin jäl- vuoden jälkeen projekteissa. Ja toinen tutkija, postdoc-tutkija oli australialainen. Hänen sopimuksensa loppui pari viikkoa sitten ja hän muuttaa Etelä-Afrikkaan. Tehdäkseen itse näistä tutkimusta. Hän sai siellä fellowshipin ja ja kolmas postdoc oli italialainen, joka sai Marie Curie Fellowshipin ja muuttaa lokakuussa Pariisiin. Mä oli fantastinen tapa luoda nuori tutkijatiimi Kroatiassa. Sitten tarkoittaa sitä, että ERC-tutkimus mahdollisti sen, että meillä on kansainvälisiä yhteyksiä, koska käytetään paljon rahaa yhteyksien säilyttämiseen tutkijoiden kanssa Euroopassa, Australiassa, Yhdysvalloissa ja Chilessä. Ja tulokset. Olemme julkaisseet vertais, noin 40 vertaisarviota tuo artikkelia 15 artikkelin vettäjä on ollut kosmas jäsen ja muita on lisääntulossa. Me olemme kouluttaneet nuori tutkijoita, jotka onnistuneesti saavat fellowshipin. Ensimmäinen PhD-opiskelija, mikä juuri valmisteli, on, on Heidelbergissä postdoc-tutkijana. Postdoc ja eikö se vähän odottamatonkin tulos oli, että Ja sen myötä Kroatian media tarttui tähän projektiin ja kansainvälistyminen kaikki on tullut esille. Seuraavan neljän viiden vuoden aikana tv TV-ohjelmissa annamme haastatteluja, artikkeleita kirjoitettiin. Saimme näkyvyyttä. Me Meillä on avoin kanava tiedeviestintää varten sulle yleisölle. Paljon kiitoksia. Thank you very much, Dr. Smolcic. So now the next speaker is uh, Ismail uh, Serageldin. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja on Ismail Seragin, Serageldin, joka on nyt Aleksandrian kirjaston äh, tuossa Egyptissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, todella siis tällainen uteliaisuuteen perustuva tutkimus on nyt äh, aiheena ja äh, tätä olen käsitellyt äh, urallani paljon. Eli jos haluaa ratkaista tieteellisen ongelman, onko parempi käyttää jo olemassa olevaa tietoa vai investoida laboratorioon ja tehdä tutkimusta itse. Molemmat osat tai tämä jälkimmäinen osa tarvitsee kyllä myös tukea. Ja olisi samalla sitten äh, virhe, jos äh, Euroopan unionin kaltaiset toimijat eivät tarkastelisi myös uteliaisuuteen perustuvaa tutkimusta. Siihenhän teknologia sitten viime kädessä kuitenkin perustuu. Emmekä me tiedä, mihinkä se meidät vie, mihin tämä tutkimus meidät vie, koska äh, soveltava tutkimus tarkastelee sitä, että mitä jo tiedetään ja uteliaisuuteen perustuva tutkimus menee huomattavasti pidemmälle, eli ei se tule kaikkea muuttamaan. Voisin hiukan muistella aikoja noin sata vuotta sitten, kun tuntematon 26-vuotias ihminen ei tohtori eikä ollut edes yliopistossa töissä vuonna 1905 Albert Einstein julkaisi kaksi tutkimustulosta, jotka muuttivat koko maailman. Tuon jälkeen sitten muut, kuten vaikkapa suuri tutkija Niels Bohr alkoivat käyttää paljonkin aikaa ymmärtääkseen atomin ää, mm, olemukseen ja näin kvanttifysiikka syntyi. Ja näin tämä on jatkunut, eli ää, joskus sitä ehkä mietittiin, että mihinkä ihmeeseen tätä, tätä koskaan tullaan tarvitsemaan. Siis emmehän me pystyneet kuvittelemaankaan, mikä, mitä kaikkea edessämme on matkapuhelimet ja ja, ja tietokoneet eivät olisi syntyneet ilman tuota kvanttiefektiä. Eli jos tällaista uteliaisuuteen perustuvaa tutkimusta ei olisi ollut, niin koko 1900-luvun jälkipuolisko olisi jäänyt ikään kuin elämättä teknologian kehityksen kannalta. Samalla on tärkeää muistaa, että Euroopan unioni, joka tulee käyttämään tutkimukseen 100 miljardia toivottavasti enemmänkin, niin ne olisi hyvä, jos keskityttäisiin muuhunkin kuin avoimeen innovaatioon, avoimeen tieteeseen, kansainväliseen yhteistyöhön. On ala, nimittäin eri tieteen alojen yhdistäminen, joka Äh, siis tällainen bioinfo, nanoteknologia-alalla tehdään aivan uskomatonta työtä, äh, tiedon kartoittaminen, DNA, ja löydetään uusia äh, sovelluskeinoja. Synteettinen biologia muun muassa etenee valtavaa vauhtia nyt ja mielestäni olisi hyvä, jos Euroopan unioni myös tarkastelisi monialaisuutta vaikuttaa vaikkapa sosiaalinen liikkuvuus tai sosiaalinen inkluusio ja Afrikan, Afrikan huomioiminen. Afrikassa on nyt 1,2 miljardia ihmistä suunnilleen ja ennusteiden mukaan vuosisadan loppuun mennessä Afrikan väestö tulee nelinkertaistumaan 4,4 miljardin ihmiseen ja varovaistenkin arvioiden mukaan se tulee kolmenkertaistumaan 3,6 miljardiin ihmiseen. Ajatelkaa tätä valtavaa väestön lisäystä, kun taas sitten muilla maailman kolkilla väestömäärä kääntyy toiseen suuntaan, eli kutistuu. Ja 20, mm, ajatellaan, ajatellaan ilmastonmuutosta, mm, ajatellaan maanviljelyyn liittyviä haasteita. Ei ole ollenkaan varmaa, että tämänhetkiseltä pohjalta ilman merkittävää lisätutkimusta pystytään ruokkimaan kaikki ihmiset. Tätä varten tarvitaan tietenkin yhteistyötä. Ja miten sitten toteuttaa tai tehdä tätä yhteistyötä? Valitettavasti menneisyydessä on ajateltu öö, ministerien ja hallitusten äh, tekemiä sopimuksia ja hallitusten välistä yhteistyötä. Euroopan äh, unioni voisi nostaa esiin tiettyjä ongelma-aloja, joita tulisi sen mielestä tarkastella. Vaikkapa äh, biologisen monimuotoisuuden taksonomia eri maissa, eri alueilla, niin näin sitten Euroopan rahoittamat tutkijat voisivat kukin tahollaan tehdä omaa tutkimusta ja sitten löytää yhteistyökumppaneita omissa maissaan. Ja näin tällaista yhteistyöverkostoa voidaan kehittää, kun tutkijat ja tiedemiehet tiiminä, kansainvälisenä joukkona lyövät viisaat päänsä yhteen ja pyrkivät löytämään ratkaisuja. On paljon parempi toimia näin verkostoituen kuin äh, pyrkiä ratkaisemaan näitä asioita ministeriöiden tasolla. Olen täysin varma siitä, että jos äh, näitä Euroopan unionin äh, valtais, valtavia tarjoamia mahdollisuuksia otetaan kunnolla käyttöön paitsi EU:ssa ja myös muualla, niin voidaan päästä kyllä pitkään. Kiitos paljon. Sinä, So now I give the... Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron Julie Maxtonille. Hän on yhdistyneen kuningaskunnan Royal Societyn johtaja. Olkaa hyvä. And thank you to... Kiitos Jean-Pierre. Ja kiitos Omi Koojille, Omi Sanille, että kutsut meidät, tänne. Ja tämä on tämä inspiroiva visio teknologiafoorumista Kiotossa. Kiotossa maailman meillä on kansallinen tiedeyhdistys yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka on ollut olemassa 350 vuotta, mutta se on katsonut ulkomaailmaan alusta lähtien. Alun perin kansainvälinen tutkimus oli tutkimusmatkoja. Ihmiset kuten Hook löysivät Australian ja Uuden-Seelannin jotka olivat arktisella alueella luvulla 20 vasalla. Mutta nyt me palaamme tähän alkuperäiseen visioon ja edistämme erinomaisuutta tieteessä, tuomme tiedettä ja, ja tunnistamme parhaan tieteen laajimmassa merkityksessä, missä sitä maailmassa tehdäänkään. Sitä, miten täytyy sanoa, että Royal Society työskentelee yli 60 maan kanssa maailmassa. Osa näistä maista on on sellaisia, että sieltä tulee parhaita kiinnostuksen perustuvan tutkimuksen asiantuntijoita. Ja muassa tehdään soveltavaa tutkimusta, tämä ei ole mitenkään poissulkeva kategoria edellisen kanssa. Sitä on maita, joissa tiedon vielä aika nupuillaan ja luodaan aika paljon kapasiteettia ja jatkaisin sitä, mitä Isma sanoi Afrikasta. Olemme aloittamassa suurta Afrikka-ohjelmaa, olemme tuoskannelleet siellä yli 20 vuotta – mutta meillä on suuri ohjelma Afrikan tieteen tulevien johtajien kouluttamiseksi. Mitä EU tulee, minusta tämä Horizon Europe on fantastinen mahdollisuus. Budjetin koko on loistava. 100 miljardia on todella hieno summa. Ja on paljon viitteitä siitä, että Eurooppa tarkastelee kauemmaksi. Tällä paikkaansa globaalissa maailmassa ja esimerkiksi Lammi-raportissa, johon aikaisemmin viitattiin, ja Lab, Fab, Ab, laboratorioiden valmistaminen ja soveltaminen oli sen otsake, ja siinä oli erittäin kiinnostava väite. In, innovointiin in, in, sijoittaminen on yhä ratkaisevaa vampaa paremman Euroopan luomiseksi nopeasti globalisoituvassa maailmassa, missä onnistuminen on enemmän, yhä enemmän kiinni siitä, että tiedon tuotanto kytketään innovaatio Ja siinä puhutaan myöskin innovaatio yhteistyöstä, josta pitäisi tehdä EUn tutkimuksen ja innovoinnin tuotemerkki. Ja kun eurooppalaiset voivat seuraavan Horizon ohjelman kautta muuttua globaali maailman parhaaksi johtajiksi. Koska on ohjelma globaaleja sinänsä, ne tarvitsevat jatkuvasti yhteistyön mahdollisuuksia yhteistyöhön EUn ulkopuolisille maille, ovatpa ne lähellä EUta tai kaukana EUsta maantieteellisesti – Täällä on ihmisiä, jotka edustavat kumpaakin leiriä. Budjetti on oikein tervetullut, koska tieteen rahoitus sellainen, joka tukee sekä kiinnostus uteliaspohjaista tiedettä ja toisaalta soveltavaa tiedettä tämä on tervetullut. Mutta komissio julkisi myöskin uuden innovaatio-ohjelman Euroopan mahdollisuus muuttaa tulevaisuutta, ei muuttaa omaa tulevaisuutta, vaan muuttaa tulevaisuutta sinänsä – kunnianhimo on tässä näkyvissä. Aikaisemmin mainittiin Japanin tutkimuspannostuksesta. Japan business-tutkimuksessa e on osuus 1,3 prosenttia Japanin 2,6 prosenttiin. He ovat tuplanneet tämän bisnespuolelle, mutta tässä uudessa raportissa tämä venture-pääoman, riskipääoman kautta Euroopassa, innovaatioperiaatteen tunnistaminen kaikessa tiederahoituksessa, läpimurtojen ja häiritsevien mullistavien mallien luominen, jotka edistävät ihmiskunnan parempaa tulevaisuutta. Nämä ovat tärkeitä asioita. So now I give the floor to... Kiitoksia. Julie ja seuraavaksi annan puheenvuoron tohtori Motoko Kotanille, joka on Rikenin äh, pääjohtaja Japanista. Hän on myös matemaatikko. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle on suuri ilo olla täällä kertomassa siitä, miten voimme tukea ähm, uteliaisuudesta kumpuavaa tutkimusta. Tämä tiede ja innovaatio on nyt globaali trendi, mutta kuten monet ihmiset sanovat, me emme saa unohtaa, että sen täytyy perustua strategiselle äh, tutkimukselle. Minä olen matemaatikko ja matematiikka mainitaan usein ähm, kielenä. Se on vaikuttanut tieteen kehitykseen. Matemaattiset konseptit, teoria, ja toisaalta ovat motivoineet ja toisaalta muut tiedealat ovat motivoineet matematiikkaa. Vähän aikaa sitten yhdistynyt kuningaskunta julkaisi kertomuksen, jonka nimi oli Matematiikan aikakausi. Ja siinä sanottiin, että tarvitaan uusi matematiikkaan perustuva digitaalinen yhteiskunta. Monet erinomaiset matemaattisia ideoita on käytetty tutkimuksessa. Muutamia esimerkkejä. Numeroteoria, sitä usein pidetään matematiikan kuninkaana. Olette ehkäpä kuulleet tästä hyvin yksinkertaisesta tälöstä ja se on ollut olemassa 630 vuotta ja nyt 1993 se vihdoin ratkaistiin. Japanissa matematiikka muotoili yksinkertaisen kysymyksen haasteen numeroteoriassa. Löydettiin linkki tämän, joka heti lisäsi uteliaisuutta matematiikkaan. He eivät halunneet soveltaa tätä äh, alun perin, mutta nyt Tämä on avain kryptografiassa, kun turvataan tiedonvälitys, mikä on erittäin tärkeää digitaalisessa yhteiskunnassamme. Japanilainen yliopisto perustettiin ensimmäistä kertaa 100, yli sata vuotta sitten ja se oli tärkeä elementti kansallisessa strategiassamme. Se vaikutti voimakkaasti Japanin teollisuuteen. Mutta japanilaiset tutkijat tekivät kovasti työtä ja heille annettiin vapautta ajaa omaa uteliaisuudesta kumpuvaa tutkimustaan ja se tuotti todella erinomaista tusia tutkimustuloksia. Sen näkyy esimerkiksi siinä, että vähän aikaa sitten Nobelin palkinto saatiin Japaniin. tutkimus innovointia varten ja uteliaisuudesta kumpuva tutkimus ovat innostaneet toisiaan ja ne kehittyvät. Kuten sanoin, minä olen Rikenistä ja Rikenin puolesta haluaisin Voisin kertoa hiukan Rikenistä. Riken on kansallinen tutkimusinstituutti, luonnontieteiden tutkimusinstituuttimme, ja sitä usein kutsutaan tutkijoiden paratiisiksi. Sitä ei kutsuta paratiisiksi siksi, että sillä olisi kovin suuri budjetti, mutta tutkijoille annetaan vapautta harjoittaa tutkimustaan. Ja Riken tuottaa omaa maailmanluokan tutkimustaan, mutta se tarjoaa myös erinomaisen tutkimusinfrastruktuurin japanilaisille tutkijoille ja on myös erittäin tärkeää, että meillä on tällainen infrastruktuuri laajalti käytössä. Esimerkiksi Asia ja Amanaka Kioton yliopistosta löysi solut jota pidettiin läpimurtona biologian tutkimuksessa. Mutta hän hyödynsi tietokantaa, joka Riken oli luonut, ja tähän perusti tutkimuksensa. Tämä tietokanta, sitä ei ollut tarkoitettu tätä IPS-solun etsimistä varten, vaan sitä käytetään laajemminkin. Ja tänä päivänä Riken on nyt tehnyt ensimmäisen kliinisen kokeensa genotyypilääketieteessä. Tämä on toinen esimerkki. Infrastruktuuri, tutkim, joka tukee tutkimusta, voi tuoda läpimurtoja yhteiskunnalle. Tämä uusi puitteisto Horisontti Eurooppa on erittäin tärkeä ja kuten monet ihmiset täällä sanovat, kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Ja Rikenillä on vain hyvin pieni käsi, mutta hyvin mielellämme tuemme Japanin ja Euroopan välistä yhteistyötä. Ja haluaisin ilmoittaa, että Riken tulee avaamaan eh, Eurooppa-toimiston Brysselissä – syksyllä ja kovin me teemme yhteistyötä äh, uuteliaisuuteen pohjautuvan tutkimuksen ja innovoinnin parissa. Kiitoksia. I think we have a few minutes for questions if are... Meillä on muutama minuutti äh, kysymyksiä varten, jos meillä on äh, yleisöstä kysymyksiä, koska olemme jälleen aikataulussa. Kiitos puhujien kurinalaisuuden. He pitivät tarkasti kiinni puheajoista. Onko kysymyksiä yleisöstä? Okay, no question. Ei, ei kysymyksiä. No, ehkäpä pyydän puheenjohtaja omia tulemaan tänne päätöspuheenvuoroja varten. Haluaisin kiittää puhujiaan. He voivat palata nyt paikoilleen. Thank you very much. Uh, we have, uh... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kaksi tärkeää jännittävää keskustelua, mielipiteiden vaihtoa käyty tänään nyt on jo aika meidän päättää tämän päivän keskustelu. Ja kun minä saavuin tänne, ajattelin, että Japanissa on tärkeitä ohjelmia, Pohjois-Korea, Yhdysvallat, Kiina ja niin edelleen. Olemme havainneet, että on koko joukko EU-ohjelmia, Euroopan unionin ohjelmia, jotka ovat ratkaisevia ihmiskunnan tulevaisuudelle. Kyllä tässä voi olla yhtäältä hyvin optimistinen Euroopan tulevaisuuden mahdollisuuksia ajatellen ja ihmiskunnan tulevia mahdollisuuksia ajatellen. Toisaalta meillä on kyllä vielä monia asioita ratkaistavana tulevina vuosina joten haluaisimme kovasti järjestää tämän kaltaisen kokouksen Euroopan unionin kanssa ensi vuonna jälleen. Maailma muuttuu ja tiede ja teknologia ovat äärimmäisen tärkeitä ihmiskunnan tulevaisuudelle, joten toimikaamme yhdessä käykäämme keskusteluja eh, ihmiskunnan tulevaisuudesta jatkossakin yhdessä. Kiitos paljon. Thank you very much, uh, Chairman Omi. And... Kiitoksia puheenjohtaja Omi. Ymmärrän, että tämä sessio oli yhteissessio sessio kahden parlamentavaliokunnan kesken. Parlamentin jäsenet täytyy kiittää näitä kahta valiokuntaa. Hitriä ja Stoa. Stoa nyt ei ole varsinaisesti valiokunta, mutta Tietoteknologian optioiden arviointi, paneeli. Olemme kiitollisia heidän verävaraisuudesta ja tämän istunnon isännämisestä. Tämä tiedeteknologiafoorumi on erittäin tärkeä. Puheenjohtaja omi järjestämä olen ollut siellä jo neljä kertaa. Se on hieno mahdollisuus eri taustasta tulevien ihmisten keskustella tiede, politiikka, business, politiikka. Tämä sessillä on tärkeää ja minun tehtäväni on myös kiittää ministeri Busekkia myös ja johtaja Robichia session järjestämisestä ja sitten haluaisin kiittää kaikkia panelista ja panoksistaan ja erityisesti siitä, että esitelty meille kansainvälisen yhteistyön eri näkökulmia ja siitä, miten tutkimusta ja innovointia voidaan kytkeä toisiinsa. Kiitos sen kaikkia parlamentin siihen, jotka osallistuivat estivät kysymyksiä. Lopuksi olemme äärimmäisen kiitos ja komissaari Moidisille siitä, että hän tuli tänne. hän tarkkisi tärkeää ravintoa keskustella, kun nyt valmistellaan Horizon Europea. Kuten tiedätte, komission asiakirja on 6.7. kesäkuuta tarjolla olevan lähellä keskustelun viimeistä pätkää. Sitten kysymys on rahasta, komission tai, tai ilmasta lukua 100 miljardia komission muodossa on tarjonnut. sieltä ollut mitenkään helppo harjoitus, sillä tällä taistelu ja kolmatta parlamentin, parlamentin luku on tervetullut, mutta parlamentti toivoo isompaakin määrää 120 miljardia budjetin tuplaamistakin, jota Lamiryhmä ehdotti mä osoittaa, että meillä täytyy tuolla suuria odotuksia. Horizon Euroopan suhteen. Tämän neuvottelun tulos aina on komission ehdotus ja keskustelut parlamentin ja neuvoston jäsenmaiden kanssa. Toivottavasti tämä keskustelu on menestys. Olen äh, äh, komission jäsen, en, en, en komission kollega jäsen, mutta minä olen vastuussa yhdestä ohjelmasta Euroopan tutkimusneuvostosta ja toivottavasti tulevaisuus on sen mukana, mitä neuvosto me ehdotti. Me kolme asiaa, ensinnäkin jatkuvuus, koska ohjelma oli jo menestys ja rakenne pitäisi säilyttää mukaan lukien vastu, joka neuvostolla pitäisi antaa sitten ketteryys, agiliteetti, koska meidän pitäisi toimia paremmin, erityisesti ohjelmien seurannassa sitä kansainvälinen yhteistyö, joka oli tärkeä prioriteetti. Me tarvitsemme enemmän vapausasteita, enemmän mahdollisuuksia aloitteisiin ja sitten skaalaaminen kasvun monistaminen. Ja lopuksi kiittäisin japanilaisia kollegoita vastaavasta yhteistyöstä. Olen ollut Japanissa monta kertaa ja yhteistyössä monien instituutioiden kanssa Japanissa ja, ja aina olen näyttänyt ihmisten ammattiosaamisesta ja ammistautumisesta. Yksi asia, jonka kuulette monta kertaa järpalaisten on ehkä opettava tästä, vaikka tohtori Rubik mainitsikin tämän. Ja se on se, miten tärkeänä japanilaiset pitävät kestävän kehityksen tavoitteita Minulla on tämä kestävän kehityksen tavoitteiden symboli tässä rinnassa. ja on tärkeää, että Japani haluaa antaa panoksensa kestävälle kehitykselle ja se on hyvä merkki. Ja toivottavasti muutkin kopioivat tätä ja määritetään huolestunutta, jotka tekevät näin tee tällä hetkellä. Ja lopuksi kansainvälinen yhteistyö. Olen juuri pannut Moskovasta, olin siellä tänä aamuna sen, että kaikki siellä ymmärsivät, että tiedetty diplomatia on erittäin tärkeää tässä vaiheessa jännitysten aikanakin, kun, kun on jännitteitä Saksan hallituksen. Mutta venäläiset tutkijat haluavat yhteistyötä. Ja tämä tiede on alue, jossa mahdollisuus keskustelu. Ja eilen kuulimme sanoja avautumisen puolesta. Kiitos teille kaikille. Toivottavasti hyödyitte näkökohdista ja keskustelusta aiheesta. Sanoisin teille, että virvokkeita on tarjolla ulkopuolella. Voitte jatkaa verkostoitumista. Kiitos.